Dear colleagues. Hyvät kollegat. We can uh, start to... Nyt voimme aloittaa äänestysten toimittamisen. Ensinnäkin kohta 13. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause muuntogeenisen neilikan markkinoiden saattaminen. Yksi äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. No. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ai ei, anteeksi. Aika lisää. Now after the vote, ja no niin, nyt kun jollainenkin on äänestänyt, voimme sulkea äänestyksen. Hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla, kohta 14. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. Muuntogeenisen BT11X maissin viljelyä koskevaa lupaa Tämäkin kun äänestyksen äänestys alkaa. Everybody at vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we can go to the next item in our agenda. Have... Seuraava kohta esityslistaa kohta. Äh, vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista. Meiltä laaditaan lausunto. Valmistelijamme on Dorna No, mutta sitä ennen pyytäisin kuitenkin, että hyvät kollegat, hyvät avustajat, Axel. If you want to continue to... Jos haluatte keskustelua jatkaa, niin ulkopuolella on kyllä plaania riittää. Me jatkamme työtämme täällä salissa. Puheenvuorossa saa edustaja Dornano. Hän on lausunnon valmistelija. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Tämä on minulle tärkeä aihe, koska nämä periaatteet ovat koko eurooppalaisten rakennelmien perustalla. Ja kyse on siitä, että annetaan jotakin logiikkaa ja, ja järkeilyä tälle supranationaaliselle tasolle. Tässä on kyse myös operatiivisesta tasosta, käytännön tasosta, eli myös siitä, että mennään pelkän komission kertomuksen, vuosikertomuksen kirjainta ylemmäs sen hengen tasolle. Täällä näitä suuria linjoja on käsitelty tässä lausuntoluonnoksessa. Siellä puhutaan niistä poliittisista linjauksista, joita tämä valiokunta tekee ja että mitä periaatteita on kunnioitettava. Ja sitten samalla käsitellään myös sitä, että pitää pystyä luottamaan siihen, että kansallista päätäntävaltaa luovutetaan jollekin muulle taholle ja siihen, että miten se vaikuttaa unionin politiikkojen laadintaan. Minusta vaikuttaa valtavan tärkeältä korostaa sitä asiaa, että Envi-valiokunta edelleen valvoo toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista omassa työssään ja myös siinä, miten tämä, tätä työtä tehdään paikallisella tasolla kansallisella tasolla ja myös Euroopan tasolla. Envi-valiokunnan toimivallassa on tärkeitä asioita, valtioiden rajat ylittäviä asioita ja myös paikallistasolla olevia asioita. Ja siksi tämän valiokunnan työ käsittää niin monia asioita, on niin rikasta. Envivaliokunta on erityisen huolissaan ilman saasteista, luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, merien suojelusta ja myös siitä, että tietyillä tarpeellisilla toimilla ja siirretään aivan oikeutetusti toimivaltaa eurooppalaiselle tasolle. Meillä on myös pilottihankkeita ja kaikilla pyritään takaamaan järkevä poliittinen prosessi ja lainmukaisuus ympäristöasioissa. Ja tässä mielessä halusin korostaa tämän, työn, tämän valiokunnan työn tärkeyttä erityisesti tässä lausunnossa. Ja muistuttaisin, että tässä on viisi ehdotusta tältä valiokunnalta ja niitä on perusteltu vuosikertomuksesta 2014 löytyvin asioin. Meillä on haasteita liittyen toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen hyvinkin laajoissa asioissa ja erityisesti muissa parlamentin valiokunnissa. Toissijaisuuden ja suhteellisuuden valvonta täällä Envissä toimii hyvin dynaamisella tasolla ja se toivottavasti takaa paremman tehokkuuden näille Euroopan unionin politiikoille. Näiden periaatteiden kunnioittaminen on tärkeää. Pyrimme takaamaan sen, että ne heijastuvat hyvin myös konkreettiselle tasolle. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on päästä tehokkaasti kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Tämä, me käsittelemme hyvin monimutkaisia aiheita, muun muassa kiertotaloutta, ja niissä on tärkeää saavuttaa kaikki erilaiset tavoitteet. Me tarvitsemme hyviä välineitä koordinaation välineitä ja poliittisten linjausten välineitä, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Joskus tavoitteet ovat kuitenkin huonosti laadittuja, niitä ei, ei voida lähteä toteuttamaan, ne eivät ole edes saavutettavissa. Ja silloin tarvitaan lisää tavoitteita, ylimääräisiä tavoitteita, jotta pystytään takaamaan niiden saavuttaminen. Me tarvitsemme lisää käytännöllisyyttä ja sitä, että suhteellisuus toteutuu eurooppalaisella tasolla. Me tarvitsemme käytännöllisyyttä, selkeyttä näihin tavoitteisiin, varoihin ja myös siihen, että otetaan huomioon jo tehdyt toimet. Tähän viimeiseen asiaan liittyen uskon, että tämä asia on hyvin puolustettavissa ja monet kollegat ovat olleet tästä samaa mieltä liittyen muun muassa päästölainsäädäntöön. Tämä argumentti otetaan siellä usein esiin ja se on ihan järkevää. Emme saa poiketa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista, sillä jos noudatamme niitä, niin Euroopan unionin politiikkaa voidaan panna täytäntöön hyvin tehokkaasti ja nopeasti, ja silloin saamme saavutettua nämä olennaisen tärkeät tavoitteet. Haluaisin vielä korostaa sitä ajatusta, jonka mukaan suvereniteetin siirto perustuu luottamukseen Euroopan unionin toimielimiä kohtaan, ja se perustuu myös siihen, että kansalliset lakia säätävät elimet otetaan tähän työhön äh, mukaan täällä Euroopan unionin tasolla. Me tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja myös valvontaa Euroopan unionin virastoihin. Ja jos äh, näin täytyy toimia, jotta ne voivat tehdä päätöksiä eurooppalaisella tasolla. Ehkä jotkut kollegat yllättyvät tästä, mutta minusta tätä asiaa voi, äh, voi puolustaa me, meidän pitää pystyä luottamaan siihen, että eurooppalaisella tasolla pannaan politiikkaa täytäntöön läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen. Toissijaisuudessa on kyse siitä, että valvotaan, toimiiko tämä ylempi taso tehokkaasti. Meillä on vuodelta 2012 tuomioistuimen päätös jonka mukaan muun muassa EFSA on toiminut tyydyttävällä tasolla, ei ehkä kaikkein parhaimmalla, tas, parhaimmalla tavalla, mutta että sen olemassaololle on, on syynsä ja että kompetenssia toimivaltaa voi siirtää sille elintarviketurvallisuusasioissa. Tämä on toinen tapa siirtää toimivaltaa tämäkin kuuluu meidän toimivaltaamme tässä valiokunnassa. Lopuksi haluaisin lisätä tähän vielä sen, että Euroopan unionin poliittisten linjausten laatimisen täytyy tapahtua myös niin, että kansalliset parlamentit otetaan tähän työhön mukaan ja niin, että kansalliset parlamentit ja että me myös noudatamme toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat dynaamisia tavoitteita ja tällaisessa vertikaalisessa suhteessa meidän täytyy tarkastella, mitä normeja eurooppalaisella tasolla hyväksytään, ja kansalliset parlamentit ovat tässä avainasemassa. Ne pitää ottaa myös mukaan tähän laadintaprosessiin, eli pitäisi vahvistaa toissijaisuutta ja uudistaa sitä myös täällä Euroopan unionin päässä. Tämä vihreä kortti-hanke vaikuttaa mielenkiintoiselta tässä mielessä. Sillä voi olla oma roolinsa tässä toissijaisuusperiaatteen toteutumisessa ja myös siinä, että rohkaistaan osallistumista eurooppalaiseen projektiin. Tämä sama järkeily pätee myös suhteellisuusperiaatteen turvaamiseen. Jäsenvaltiot ovat tehneet ehdotuksia ja silloin pitäisi pystyä myös komission pohtimaan ja ottamaan ne huomioon ennen kuin se tekee omat päätöksensä. Tässä ne asiat, jotka ovat minun lausuntoluonnokseni pohjalla komission vuosikertomusta kohtaan olen pyrkinyt esittämään rakentavaa kritiikkiä. Se on meidän ensimmäinen tehtävämme, jotta saisimme aikaan hallintoa, joka on tehokasta ja lähellä kansalaista ja ottaa huomioon kansalliset intressit. Nyt odotan mielenkiinnolla kollegoiden kommentteja ja toivon, että pystymme tuottamaan hyvän konsensukseen perustuvan lausunnon, josta kaikki olemme yhtä mieltä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten ensimmäinen kierros puheenvuoroja varjoesittelijöiltä. Rouva Gardin, niin sijaan her, puhuu herra Patricellon puolesta. Kiitoksia. Minä aion lukea Aldo Patricellon puheenvuoron, joka aluksi totta kai kiittää poliittisen ryhmämme kansanpuolen nimissä valmistelijaa Dorna Nuota tähän asti tehdystä työstä. Toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden kysymyksen ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin toiminnassa – ja päätöksenteossa. Ja kuten viisi artiklasta nähdään scut e toissijaisuusperiaate liittyy alueihin, joissa unionilla ei ole yksin omasta toimivaltaa. Sillä on kahdenlaistakin merkitystä. Yhtäältä on mahdollisuus valvoa ja sen valtioiden kykyä tehdä päätöksiä niissä tapauksissa, joissa kysymys voidaan hoitaa tehokkaasti keskityllä alueellisella tai paikallisella tasolla. Toisaalta on hyvä muistaa myös, että tätä samaa periaatteessa voidaan käyttää legitimoimaan EU, tai silloin kun jäsenvaltiot eivät pysty pääsemään tavoitteisiin tyydyttävällä tavalla. Siksi unionin panos voi tuoda merkittävää lisäarvoa. Lissabonin sopimus entisestään vahvisti toissijaisuusperiaatetta niin, että on nyt erilaisia valvontamekanismeja käytössä, että voidaan varmistaa se, että noudatetaan toissijaisuutta ja suhteellisuutta. Ja se on sellainen väline, jonka myötä kansalliset parlamentitkin voivat tehdä jälkikäteen arviointia työtä. Ja näin voidaan määritellä, onko unionin tasolla harjoitettu toiminta, johdonmukaista, tehokasta, vaikuttavaa, merkityksellistä ja tuo eurooppalaista lisäarvoa. Näiltä osin, mitä tulee vuosikertomuksen vuodelta 2014 toissijaisuudessa ja suhteellisuudessa, on huomattu selvästi, että viime vuosi verrattuna on tullut paljon vähemmän perusteltuja lausuntoja. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että yhä enemmän on tullut lainsäädäntöehdotuksia, joita on hyväksytty komissiossa aivan toimikauden loppuvaiheessa. Ja siksi ei tätä pidä tulkita merkkinä siitä, että kansallisparlamentti olisivat vähemmän kiinnostuneita toissijaisuudesta. Olen pitänyt erittäin tärkeänä rohkaista sitä, että kansallisparlamentit osallistuvat vielä aktiivisen Euroopan unionin toimintaan. Käydään poliittista vuoropuhelua eri tahojen avulla. Kansallisten parlamenttien kyky esittää lausuntoja täytyy olla vahvempi myös, kun on kyse lainsäädäntötyöstä. Siksi voidaan arvostaa sitä, että komission kansallisten parlamenttien välinen vuoropuhelu on vahvistunut. Kiitos myös komission jäsenten vierailujen kansallisissa parlamenteissa. Tämä on mahdollisuus osoittaa, minkälaisista ehdotuksista on kyse, kun komissio niitä esittää. Siksipä poliittisena ryhmänä haluamme mennä tähän suuntaan. Me olemme vakuuttuneita siitä, kuten toimintaelinten sopimuskin on vahvistanut viime huhtikuuta komission, parlamentin ja neuvoston kesken, niin että voidaan paremmin säätää vain jos toimielimet käyttäessään omaa toimivaltaansa ja kunnioittaen perussopimusten määräämiä menettelytapoja yhä tiukemmin pitävät kiinni yleisistä periaatteista Euroopan unionissa ja EU-oikeudessa demokraattista legitimiteettiä, toissijaisuutta ja suhteellisuutta ja oikeusvarmuutta. Kiitos. Grazie. Adesso. Kiitos. Ja seuraavaksi kollega Caputo Gentilen sijaan. Grazie, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Dorna Noota erinomaisesta työstä. Toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteet ovat johtotähti Euroopan unionin työssä. Niiden asianmukainen täytäntöpano vaikuttaa myös meidän politiikkamme tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Siksi pidän erittäin myönteisenä kertomuksessa sitä, että viime vuosina kansallisparlamentit ovat osallistuneet lainsäädäntötyöhön Euroopan unionissa, mutta kaukana ollaan vielä siitä, että täysivaltaisesti olisivat mukana useimmat kansallisten parlamenttien lausunnoista, myös ympäristökysymyksissä, koskevat vain joitakin jäsenvaltioita. Siksi olisi hyvä, että Euroopan unionin toimielimet huomioisivat kansanparlamentit niin, että annetaan hyvät edellytykset ottaa kantaa lainsäädäntöehdotuksiin ja sitten komissio antaisi perusteltuja lausuntoja omille päätöksille kunnioittain toissijaisuutta ja suhteellisuutta. Ja siksi on tärkeää, että kansanparlamentit antavat näitä perusteltuja lausuntoja, ei pelkästään kun on kyse lainsäädäntö asiakirjoista, joita tulee komissiolta, vaan myös kun on kyse muusta kuin lainsäädäntötyöstä. Ne edeltävät varsinaista lainsäädäntötyötä Euroopan unionissa. Näin voidaan vielä tehokkaammin vahvistaa eri aloitteita ja politiikkaa Euroopan unionissa. Sitä paitsi olen sitä mieltä, miten tärkeää on hyväksyä yhteisiä malleja, joiden pohjalta kansalliset parlamentit voivat olla mukana, antaa perusteltuja lausuntoja, kuten nytkin on esitetty, ne eivät välttämättä aina ole olleet kovin hyödyllisiä, koska ovat kovin kirjavia muodoltaan ja myös perustelultaan. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitoksia sitten edustaja Demesmaker. Thank you well. <clears throat> Kiitos paljon omalta osaltani. Haluaisin myös kiitellä valmistelija Donannoa hänen tekemästään työstä ja siitä, että hyvin päästiin liikkeelle. Meidän ryhmämme, ECR-ryhmä, on jo pitkän aikaa halunnut parempaa säätelyä. Samoin kuin Anneli Bosaut, meidän kollegamme. Sääntöjen pitää olla siellä tukemassa, ei aiheuttamassa haittaa. Sääntöjen pitää osoittaa, miten saadaan lisäarvoa Euroopan unionista. Tämä on tärkeää, jotta saadaan Euroopan kansalaiset tukemaan Eurooppaa uudestaan. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat tärkeitä perusperiaatteita eurooppalaisessa politiikassa, myös ympäristölainsäädännössä. Ympäristökysymykset ovat tärkeästi jaettua toimivaltaa. Ilmanlaatu, kiertotalous, ilmasto. Nämä kysymykset selkeästi ovat rajat ylittäviä ja siksi tarvitaan myös rajat ylittäviä ratkaisumalleja. Tällä lailla unionin on osoitettava, että se antaa tarjaa lisäarvoa. Minulla olisi kuitenkin muutama huomio. Ensinnäkin esittelijä puhuu alue- ja paikallisviranomaisten asemasta, kun puhutaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoista, mutta joissain jäsenvaltiossa, kuten omassa jäsenvaltiossa, niin Belgiassa mennään vielä pidemmälle. Flanderin alue, esimerkiksi oma alueeni, omaa tässä omaa toimivaltaa myös. Toivoisin, että tämä näkyisi tämän lausunnon tekstistä. Toisena toteaisin, että tämä toimivallan jako johtaa siihen, että alueellisilla parlamenteilla on enemmän vastuuta demokraattisen valvonnan osalta. Belgiassa – on aivan uniikki tilanne siinä, että liittovaltion ja alueellisten parlamenttien välillä ei ole hierarkiaa, vaan näitä pidetään kansallisina parlamentteina. Ja tämä tilanne tunnustetaan Lissabonin sopimuksessa. Yhdessä näillä parlamenteilla on tärkeä rooli, kun valvotaan toissijaisuusperiaatteen kunnioittamista. Siksi on tärkeää, että Euroopan, parla- anteeksi, Euroopan komissio jatkaa suhteitaan yhteistyösuhteitaan kaikkiin parlamentteihin ja ottaa huomioon toimivallan jaon kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Lopuksi sanoitte tukevanne tuota vihreän kortin järjestelmää. Meidän pitäisi pohtia myös punaisen kortin järjestelmää. Eli jos aloite ei vastaa toissijaisuusperiaatteen vaatimuksia, niin parlamentin pitää, jos siellä on riittävä enemmistö, voida äänestää nurin tietyt aloitteet, koska näin demokratian vajetta voidaan purkaa. Sitä voidaan purkaa, sitä kautta, että toissijaisuutta kunnioitetaan paremmin, eikä luoda tällaista Euroopan valtiota. Näin uskomme, me teemme tarkistuksia tämän suuntaisesti. Kiitos. Thank you very much, Mr. Torvalds. Kiitoksia sitten edustaja Turvalds. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Dornanoa tästä lausuntoluonnoksesta. Minä puhun kohtuullisen lyhyesti. Se, mitä olemme kuulleet täällä jo tänään, osoittaa sen, että helposti lähdemme hyvin abstraktiin poliittiseen keskusteluun näistä yleisistä säännöistä liittyen toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen ja jätämme tähän valiokuntaan liittyvät kysymykset sivuun. Minusta se ei ole paras toimintatapa. Minusta meidän tulisi korostaa tähän valiokuntaan liittyviä asioita. Viime kuukausina olemme äänestäneet sellaisista asioista, joista meillä on taistelu meneillään komission ja jäsenvaltioiden kanssa liittyen juuri toissijaisuusperiaatteeseen ja, ja siihen, että kuka mitäkin päätöksiä tekee. Näitä on komitologiassa mietitty. Eli me haluaisimme kehittää tätä lausuntoa puuttumalla näihin tälle ympäristöasioiden valiokunnalle tärkeisiin asioihin. Ja haluaisimme kehittää tätä lausuntoa tarkastelemalla muutakin kuin vain vuotta 2014. Mainitsisimme muun muassa kiertotalouden ja jätepaketin Meillä on suuria kysymyksiä ja ongelmia liittyen toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen. Tässä kaikki minulta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Rova Miner ei ole paikalla. Rova Eichhut, edustaja Eichhut. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myös valmistelijalle lausunnon laatimisesta. Olen Ilsin kanssa paljon samaa mieltä, ettei pitäisi käydä sen yleisempää keskustelua toissijaisuudesta ja suhteellisuudesta. Jos, jos joku todella siitä tykkäisi, niin menisi sitten oikeusasioiden valiokuntaa. Siellä on aika pitkästä tehty ja aika hauskaakin keskustelua kuulemma käyty. Eli pitäisi keskittyä ympäristönäkökohtiin enemmän. Ja siinä olen samaa mieltä edustaja Demesmakerin kanssa, että Euroopan unionin politiikka pitäisi tarjota lisäarvoa, ja kun ympäristöstä puhua, mutta minä sanoisin kyllä myös, että jos ajatellaan tuoteturvallisuutta, kansanterveyttä ja niin edelleen, niin siellähän Euroopan lainsäädäntö on keskeistä. Tärkeähän on nimittäin, että tähän asti toissijaisuusprosessi on aina ollut kielteisemmässä mielessä käytössä – niin että pantataan ikään kuin jotain. Ja siinä olen samaa mieltä valmistelijan kanssa, että kyllä voidaan omaksua positiivinenkin lähestymistapa silloin, kun todella tuntuu siltä, että komissio ei ole onnistunut toimimaan. Kansalliset ja alueelliset tahot, niin että Mark nyt on tyytyväinen, niin sanoo myös paikalliset parlamentit, että hekin toimisivat myönteisessä mielessä. Eli vihreä korttimenettely. No, punaisesta kortista sinun poliittinen pomosi Cameron on jotain jo siitä. Ai ei se ole poliittinen pomosi, Ai, tässä meni vähän sekaisin. Minä luulen, että hän on. No, hän on joka tapauksessa ryhtynyt toimiin punaisen kortin yhteydessä Brexit-sopimuksessaan, eli varmasti voidaan olla tyytyväisiä siellä siihen, mutta kuitenkin toissijaisuudessa on keskeistä mielestäni, että kyse on siitä, mikä on oikea taso toiminnalle. Ja nyt aivan liian usein keltaista korttia käytetään, kun ihmiset eivät tykkää erotuksesta. Mutta se on ihan eri juttu se, tykkää tai ei, niin meillä on yhteispäätösmenettely siinä. Ja pitkä, hauska tarkistusvaihe sekä neuvostossa että parlamentissa. Koetin kivi toissijaisuudessa oikeastaan on se, että onko löytynyt oikea taso toiminnalle. Ja se täytyy tehdä nyt selväksi. Usein ihmiset sekoittavat asiat, kun eivät jostain tykkää ja sitten sanovat, että no, nostanpa keltaisen korttini. Ehkä siinä olisi syytä olla varovaisempi, jos ei jostain tykkää, niin sitten korjataan. Minusta on erittäin tärkeää, että oikeudellisesti miettii, mikä on oikea taso toiminnalle. Jos ajatellaan sisämarkkinoita, niin usein on kyse Euroopan tasosta, jossa on pakko toimia, varsinkin kun on kyse tuoteturvallisuudesta – ajatellen reachia, nanomateriaaleja, niin että paremman sääntelyn puitteissa niitä hoidettaisiin, niin sitten kyllä minä sanoisin, että ala tai elinkeinoelämä väärinkäyttää tätä kuluttajien haitaksi. Ja siksi todellakin paremman säätelyn täytyy olla parempaa. Joskus se tarkoittaa myös, että säädellään elinkeinoelämää, vaikka eivät siitä tykkää, mutta kansalaiset kyllä. Ei pidä parempaa sääntelyä väärinkäyttää yritysten pussiin, niin kuin liian usein nyt. Thank you. Kiitoksia kovasti. Nyt en tiedä, onko joku muu, joka haluaa jotain lausua. Ei. Haluaako komissio puhua? Ei. Näin. Pyydän, että Rova Donnano päättää keskustelun. Euh, voilà, je vous remercie. Kiitoksia näistä kannuista. Minä vastaan hyvin lyhyesti. Kardinille sanoisin liittyen komission lainsäädäntöehdotusten määrän laskuun. Se on otettu huomioon. Te nostitte esiin myös muita asioita ja sanoitte, että tarkistuksia on tulossa kaputolle kansallisten parlamenttien aktiivinen osallistuminen, kyllä se on hyvin tärkeää ja se on tämän koko dynamiikan moottori. Hyvä, että muistutitte siitä. Kovin suuri osa näistä perustelluista lausunnoista ei, ei ole kovin kattavia tai perusteellisia. Demesmaker ECR on aina antanut hyvin perusteellista ja rakentavaa kritiikkiä. Kiitoksia kommenteista. Varmasti voimme työstää näitä hyvässä yhteistyössä. Sitten vielä alueellisesta ja paikallistasosta ja eurooppalaisesta monimuotoisuudesta jaetun toimivallan alueella. Unionissa on sisäistä monimuotoisuutta, se on ihan totta, ja Euroopan unionin tulee kunnioittaa sitä. Turvaltsille sanoisin, että tämä ei ole mitään abstraktia keskustelua, mutta toisaalta kun tila on vain tuo yksi sivu, niin kovin pitkälle yksityiskohtiin ei voi mennä. Olen samaa mieltä, että Envin asioita pitää käsitellä aivan erityisesti. Odotan tarkistuksianne mielenkiinnolla ja kiitoksia näistä ehdotuksista, käytännön ehdotuksista jo etukäteen ja toivon, että saamme aikaan kompromissi tarkistuksia seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja muistuttaisin vielä aikataulusta määräaikatarkistusten jättämiselle on 27. toukokuuta äänestys Envissä 21. kesäkuuta. ja 8. marraskuuta jurissa ja sitten myöhemmin täysistuntoon. seuraava kohta esityslistalla on lämmitystä ja jäähdytystä koskeva uusi strategia. Pyydänkin pitämättä puhetta, että meidän esittelijämme, valmistelijamme Christopher Fjellner esittelee lausuntoluonnoksensa. As... Kiitos oikein paljon. Tämä on lausunto ja siksi melko lyhyt ja siksi puhun itsekin mahdollisuuksien mukaan lyhyesti. Lämmitys ja jäähdytys vie suurimman osan EUn energiankulutuksesta noin 50 prosenttia vuonna 2012. Kun tästä aiheesta keskustellaan, kun tämän ei pitäisi olla tällainen tämän tilanteen, mutta se on siis suurin osa energiasta. Ja monet meistä ovat keskustelleet pitkään kaasukriisin ongelmista. On hyvä tunnustaa varmasti se, että eurooppalainen kaasukriisi – olisi lämmityskriisi itse asiassa. Ilman kaasua tänä päivänä me jäätyisimme. Mutta on sanottu, niin suurin haaste täällä valiokunnassa Euroopan unionissa, kun edistetään tätä asiaa, on se, että meillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet ja olosuhteet eri maissa – eroavaisuudet ovat suuret infrastruktuurin ja ilmaston osalta ja siksi on mahdotonta löytää yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. Me varmasti tapaamme monia sidosryhmien edustajia, joilla on omat ratkaisunsa, jotka ovat hyviä, mutta ovat hyviä jossain paikassa, mutta ei kaikkialla. Espanjan sopiva ratkaisu ei välttämättä toimi Suomessa. Meidän on siis tunnustettava se, että meidän on katsottava kokonaisuudessaan tätä järjestelmää. Emme voi lähteä oikeastaan pieniin yksityiskohtiin, pieniin rakennusten osiin puuttumaan, vaan meidän pitää katsoa energiankulutusta kokonaisuudessaan. Minusta meidän pitäisi myös jättää tilaa niin, että suhtaudumme neutraalisti siihen, mitä teknologiaa käytetään, jotta eri Euroopan osat voivat tehdä omat valintansa. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on seuraava. Tänä päivänä tässä melko pirstaloituneessa lainsäädännössä meillä on eri lainsäädännön aloja, joilla tuetaan tiettyä uusiutuvaa energialähdettä, mutta ei toista uusiutuvan energialähdettä. Siksi tämä saattaa haitata markkinoita toimivasta kunnolla, jotta voitaisiin ratkoa näitä ongelmia. Yksi esimerkki, joka pisti silmään, on se, että voidaan ottaa huomioon aurinkokennot, jotka ovat talon katolla, mutta kun lasketaan energiaa asema, joka rakennuksella on, niin ei voida ottaa muita bioenergian lähteitä huomioon, joka, jota ei ole siis tuotettu rakennuksessa itsessään. Meidän pitäisi kuitenkin katsoa tässä nyt koko järjestelmä eikä katsoa pikkuyksityiskohtia, ei markkinat pääse vääristymään. Joten toivoisin, että tämä olisi sellainen asia, johon komissio voisi puuttua. Lisäksi on tunnustettava se tosiasia, että tänä päivänä noin 25 prosenttia lämmityksen energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä. Vain 25 prosenttia siis, joten kaikin keinoin olisi tuettava uusiutuvia energialähteiden käyttöjä, luultavasti kaikkia yhtä aikaa. Lisäksi olen sitä mieltä, vaikka tämä on kiistan alaista, niin jätteestä saatava energia on, vaikka se on kiistanalainen kysymys, varmasti osa tätä energiayhdistelmää koska tilanne on alalla hyvin hankala tänä päivänä. Siksi liian tiukka kanta oikeastaan jättää meidät käyttämään fossiilisia polttoaineita, jotka ovat niin huonoja vaihtoehtoja rakennusten lämmittämiseen. Päätän puheenvuoroni tähän. Kuuntelen mielelläni kollegoiden puheenvuoroja ja parannusehdotuksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja sitten varjoesittelijät. Herra Joffolista aloittain. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hyvin tehdystä työstä. Lausuntoluonnos ansaitsee meidän tukemme. Kuitenkin siellä on joitakin näkökohtia, joita voitaisiin kehitellä ja parannella, ja siksi aionkin tehdä joitakin tarkistuksia. Ensinnäkin minä haluaisin kiinnittää huomiotani siihen, kuten tosititte Euroopassa, lämmittäminen ja jäähdyttäminen edustaa ainakin 50 prosenttia kaikesta kulutuksesta. 36 prosenttia puolestaan hiilidioksidipäästöistä tulee yksityisistä ja julkisista rakennuksista. Meidän täytyy tehostaa energian käyttöä rakennuksissa. Se on erityisen tärkeää, että voidaan päästä eroon päästöistä ja lisätä energiaturvallisuutta ja, ja suojata myös kansalaisten terveyttä. Siksi minä haluaisin tähdentää vielä erästä toista tietoa. Nimittäin yhtäältä suurelta osin eurooppalaisista rakennuksista hukka on valtavaa johtuen nimenomaan huonosta laadusta rakennuksissa. Toisaalta 11 prosenttia Euroopan väestöstä, ja nyt on kyse vuodesta 2016, ei pysty edes lämmittämään riittävässä määrin omaa kotiaan talvella. Toisin sanoen on erittäin tärkeää, että voidaan korjata tämä epäoikeudenmukaisuus mitä pikimiten. Tämä koskee myös tärkeitä alueita kiertotaloudessa. Meidän täytyy esimerkiksi antaa kannustimia sille, että voitaisiin sähköä ja lämpöä myös yhteistuotannossa tuottaa. Siksi minä uskon, että meidän täytyy syventää myös tätä district heating käsitettä. Vielä voitaisiin miettiä tietoja, joita kuluttajilla on käytössä. Heidällä täytyy olla kyky ja mahdollisuus saada selkeitä ja kattavia tietoja teknisestä ja taloudellisesta hyödystä uusissa laitteissa. Esimerkiksi, että mitä voidaan säästää energian käytössä, jos rakennuksia peruskorjataan – ja näinkin voitaisiin ehkä myös sähkölaskua pienentää. Ja todellakin täytyy muistaa, mitä varapuheenjohtaja Sefkovic eilen totesi. Hänhän itse tähdensi myös tarvetta, että jatkossa ei rakenneta pelkästään tehokkaita rakennuksia, energiaa profiilia ajatella, mutta vaan, että jo nyt ruvettaisiin miettimään ja suunnittelemaan älykkäitä rakennuksia jotta ne voisivat itse tuottaa energiaa ja myös sitä varastoida erilaisiin käyttöihin. Esimerkiksi te voidaan sähköauto ladata. Ja siksi on aivan ilmeistä, että tällä alalla tarvitaan kannustimia tutkimukselle ja kehitykselle, niin siihen täytyy investoida. Ja sitten lopuksi, mitä tulee rahoitukseen vielä, ja siinä täytyy kannastaa alueita, joissa voidaan luoda synergiaa ja hyödyntää kaikkia Euroopan käytettävissä olevia varoja. Siksi on perustavanlaatuista ja välttämätöntä, että ne ovat käytössä ei pelkästään suurille yrityksille, vaan myös ja ennen kaikkea PK-yrityksille, jotka edustavat suurta osaa elinkeinoelämästä. Lopuksi vielä yksi asia, joka liittyy biomassaan. Vaikkakin se on paljon käytetty uusiutuva lähde, niin täytyy muistaa, että sillä saattaa olla omat haittatekijänsäkin. Jotkut biomassatyypit voivat merkittävällä määrällä lisätä myös kasvihuonekaasupäästöjä ja näin myös saasteita. Siihen liittyy toinenkin ongelma, joka liittyy maan käyttöön johonkin muuhun käyttöön, niin kuin, kuten maatalouteen. Ja siksi tässä on erittäin tärkeää, miettiä, että biomassa on kestävää myös ympäristön kannalta. Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Dankkan ei ole paikalla. Selimovic ei ole paikalla. Rova Konecna. Děkuji, pane předsedo. Také já si dovolím poděkovat panu zpravodaji za... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin valmistelija kiittää tasapainoisesta lausunnosta. Tämä on melko hankala kysymys, koska lämmitykseen ja viilennykseen menee 50 prosenttia käytetystä energiasta. Se on siksi hyvin merkittävä ala. Kuten olen sanonut täällä jo aikaisemmin, energiatehokkuus auttaa meitä säästämään energiaa. Ja se on siksi tärkeä ala, kun halutaan ympäristöä suojella ja päästä ilmastotavoitteisiimme. On siis ihan sama, mistä energiasta nyt puhumme, kun puhumme lämmityksestä ja viilennyksestä. Olot vaihtelevat kovasti, mutta energiatehokkuuden osalta uskoisin, että kunnianhimoisia tavoitteita on kyllä riittävästi, mutta täytäntöönpano ei toteudu jäsenvaltioissa. Minua tässä tilanteessa häiritsee se, että meillä on vain muutamia rajallisia kannustimia rakennuskannan uudistamiseen. Energiatehokkuusdirektiivin nykyskohdassa sanotaan, että pitäisi huolehtia lämmitettyjen tai viljennettyjen rakennusten korjauksista kolmessa prosentissa näitä rakennuksia, eikä vain yhdessä niin kuin käynyt. Ja sitten pitäisi todeta, että julkisten rakennusten pitäisi olla keskiössä. Pitäisi huolehtia siitä, että tehokkaasti lämmitetään ja viilennetään julkisia rakennuksia. Lisäksi biomassakysymys on hankala. Komissio on sanonut, että vuoden 2016 loppuun mennessä bioenergian osalta tehdään kestävyysehdotus, kun ajatellaan maan käyttöä. Tämä maan, että voitaisiin käyttää elintarvikkeiden tuottamiseen. Vihdoin saadaan siis kunnollista tietoa, koska muuten ei voida tehdä päätöksiä bioenergian, biopolttoaineen käytöstä. Mehän tiedämme, mitä älyttömyyksiä, mitä tuhoja syntyy siitä, että tuetaan biopolttoaineita ja miten tämä haittaa elintarviketuotantoamme. En pidä tässä tekstissä siitä, että niin kovasti esitetään tällaisia paradokseja, kun puhutaan sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Sanotaan, että saataisiin energian säästöä aikaiseksi ja voitaisiin leikata kasvihuonekaasuja. Ja lisäksi voitaisiin näin taata luotettavat sähkön toimitukset ja säästää rahaa. Minusta tuntuu, että tätä kantaa ei kovin helposti kuulla. Mistä saadaan eniten sähköä tällä hetkellä? Kyseessä on silloin todella vähän päästöjä päästävät polttolaitokset ja kiertotalouspaketissa Euroopan parlamentti on jo käsitellyt jätteenpolton kieltoa. Tämä on todella skitsofreninen asetelma. Tästä on päästävä eroon. Komission jäsen Shevkovic puhui tästä aiheesta. Hän aikoo tehdä jotain. Hyvät kollegat, on tärkeää, että koko paketissa otetaan huomioon myös jätekysymykset, energiaunioni, ilmastotavoitteet ja kaikki tekstit, jotka koskevat Ilman laatuun Kaikki on nähtävä kokonaisuutena. Nämä asiakirjat on nähtävä loogisena kokonaisuutena. Se on tärkein tehtävä meidän valiokunnassamme lähivuosina, ja myös tämän lausunnon tulisi käsitellä näitä aiheita. Siksi, että se, että jatkuvasti vähätellään tätä ongelma, että pirstaloidunutta työtä tehdään. Ei auta meitä ollenkaan eteenpäin. Kiitos. Thank you very much, uh, Miss Edustaja Aukkeen. Jo, tack herr formen, och tack. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös valmistelija Fjellnerille tästä lausuntoluonnoksesta. Se on hyvin selkeä paperi ja monista asioista siinä olemme samaa mieltä. On tärkeää, että ymmärrämme miten suuressa osassa lämmitys ja jäähdytys ovat koko ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Ja energian tehokkaassa käytössä myös. Olen samaa mieltä siitä, miten tärkeää on olla neutraali, erityisesti kun muistetaan, että niihin liittyy tiettyjä sivuvaikutuksia. Tanskassa esimerkiksi ihmiset käyttävät puuhelloja tai, tai muita tällaisia lämmittämiseen, mutta toisaalta samaan aikaan sitten niistä tulee paljon päästöjä ilmaan, pienhiukkasia ja, ja muita. Eli vaikka pidämme näistä tästä lämmitystavasta, niin niihin liittyy paljon myös haitallisia vaikutuksia. Ihmiset kuitenkin varmaan jatkavat sitä siitä huolimatta. Biomassa oli hyvä ottaa esiin ja on hyvä, että tästä painotetaan tässä lausuntoluonnoksessa. Komission on arvioitava hyvin tarkasti biomassasta saatavan energian kestävyys. Tähän otettava mukaan metsät, maankäyttö, erityisesti jos käytämme maatalousmaata energian saamiseksi, niin se ei ole kovin kestävää. Myös hiilidioksidipäästöjä on tutkittava. Toivon, että tämä on nyt oikea strategia, jolla saadaan aikaan parasta mahdollista teknologista kehitystä – mutta se toimii vain niin, jos meillä on hyvät tavoitteet ja hyvä strategia ja vaatimukset, jotka ihmisten täytyy täyttää. Teollisuudelle on kaikkein terveellisintä se, että se voi luottaa tähän lainsäädäntöön ja voi toimia sitten sen puitteissa, suorittaa muun muassa omaa tutkimustaan sen puitteissa. Progressiiviset teollisuuden alat ovat näistä asioista erityisen kiinnostuneita. No sitten vielä jätteistä. Tanskassa me olemme varmasti kaikkein parhaimpia jätteen poltossa. Meillä on suuria lämpövoimaloita, joissa poltetaan jätettä No niistä ei mitään dioksiinipäästöjä tule, mutta samallahan siinä poltetaan resursseja. Eli ehkä jätteen poltto ei ole se suunta, johon haluamme edetä. Olisi viisaampaa käyttää sitä lämpöä ja jäähdytystä, jota syntyy muissa prosesseissa sivutuotteena. Ei kannata ajatella, että pääsemme kiertotalouteen vain jätteenpolton kautta. Se ei pidä paikkaansa. Jätteenpolton tulisi olla aika alhaalla tärkeysjärjestyksessä meidän jätestrategiassamme. Kiitokset vielä Kristofferille. Kiitos. Ja sitten edustaja Forronte. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Muutama seikka, jotka voitaisiin ottaa vielä valmistelijan lausuntoluonnokseen, jossa on paljon kyllä sellaista, jota voi tukea, mutta ehkä sitä voidaan kuitenkin joltain vielä vahvistaa. Ensinnäkin sieltä puuttuu se, että kun tehdään investointeja energian käytön tehokkaan käytön puolesta teollisuudessa muuten, niin, niin tarvitaan parempi suhde kustannusten ja tulosten välillä, jotta voidaan kysyntää vähentää. Kysynnän leikkaaminen totta kai on hyvin keskeinen tässä, kun puhutaan energiasta. Ei niinkään ei ole myös sitä, että voitaisiin sitovia tavoitteita määrätä energiatehokkuudessa unionin tasolla, eikä tällä tasolla myöskään ole mitään yhtenäistä metodologiaa, että voidaan laskea energiatehokkuutta jäsenvaltio tekee mitä tekee omin kriteerein. Jotain suuntaa on, mutta mitään yhteisen tasolla ei ole mitään selvää ohjeistusta energiatehokkuuden laskemiseksi. Kohta kolme, vähän huolestuttava, kun siinä puhutaan jätteen energia- ja lämpötuotannossa, mitä tässä juuri kuultiin kollegojen puheenvuorossa, koska polttaminen on myös yksi keino lämmittää, mutta ei se ole kestävää kuitenkaan lyhyellä eikä pitkällä aikavälilläkään. Ja ei jätehuollon kannalta eikä myöskään ajatella vaihtoehtoisia energiakäyttökeinoja. Ja tässä on tavallaan rinnakkain puhetta kiertotaloudesta, jätteestä siis puhutaan, niin että jätteitä enää olisi. Ja sitten toisaalta sanotaan, että voitaisiin ajatella järjestelmiä, jotka tukeutuvat myös jätehuoltoon. Kaksi asiaa siis, jotka eivät oikein ole yhteensovitettavissa. Biomassa on tullut esille monessa puheenvuorossa, olen samaa mieltä Aukkelin kanssa, joka totesi, että komission pitäisi antaa kestävyyskriteereitä, niitä ei ole. Ja komission pitäisi tässä liikahtaa, jotta kriteereitä saataisiin. Kestävyys täytyy suhteuttaa koko elinkaaren, siis tuotantoon ja käyttöön suhteuta, eikä pelkästään siihen, kuinka paljon siihen kuluu jotain. Tämä lisäksi, tästäkin on samaa mieltä kanssa, että me tarvitsemme ipaa varten ja pölyä varten myös kunnon järjestelmät, jotta voidaan huomioida ilmanlaatu esimerkiksi, kun biomassan myötäkin tilanne muuttuu tai kun lämmitetään kaupunkeja. Lisäksi haluaisin vielä korostaa sitä, kollega Zoffali puhui tästä, myös jäähdytyksen ja lämmityksen kiinteää suhdetta. Meidän täytyy miettiä tuotantoa myös uusiutuvien pohjalta tai muita järjestelmiä käyttämällä. Ja täytyy miettiä, mitä mahdollisuuksia on maalämmöllä esimerkiksi, ja siinä voitaisiin tätä eroakin vähentää eri vuoden aikojen välillä. Lopuksi vielä tiedonannossakin puhutaan usean otteeseen ja minäkin haluaisin muistuttaa, mikä on valistuksen ja tiedottamisen merkitys kuluttajien parissakin. Jotkut ovat tottuneet vuoden kuluessa panemaan lämpötilan asunnossa johonkin tiettyyn määrän, vaikka se ei välttämättä ole ihan asianmukainen ajatellen todellisia vaatimuksia. Esimerkiksi voitaisiin kannustaa käyttämään passiivisia järjestelmiä jäähdytyksessä, eli se on usein vanhoista laitteista, jotka ovat jo palvelleet riittävästi. Totta kai kaikki tämä esitellään myös tarkistusten muodossa valmistelijan iloksi. Kiitokset, Rova Grostet. Kiitoksia. Minä haluaisin onnitella Kristoff Jellneriä. Minusta tämä kysymys on todella tärkeä ja se liittyy myös eilisen iltapäivän keskusteluun, joita kävimme Seskovicin kanssa. Energiaa käytetään paljon, sitä myös hukataan paljon ja erityisesti näin tapahtuu rakennuksissa, joissa e- eristys ei ole kunnossa. Tätä asiaa voisi hoitaa paljon paremmin, erityisesti rakennuksissa tämä energiahukka on valtava. Sitä voisi hoitaa paljon paremmin. Lämmitys ja jäähdytys kaupunkialueilla on hyvin tärkeää ottaa esiin myös tässä lausuntoluonnoksessa. Nämä verkostot ovat varmasti se ratkaisu. Voisimme hyödyntää muun muassa sitä lämmitystä ja lämpöä, jota syntyy teollisuuslaitoksissa. Sitä voitaisiin hyödyntää kaupunkialueilla. Sen käyttämisessä olisi suuria etuja muun muassa ilmanlaadun kannalta. Myös lämmintä vettä voitaisiin siirtää ja se toimisi ilman fossiilisia polttoaineita. Siihen liittyisi hyviä asioita ja myös energiavarmuus paranisi ja samalla saisimme käytettyä suurempaa määrää eri energialähteitä. Tässä on paljon mahdollisuuksia. Olemme puhuneet tässä jo paljon biomassasta, kiinteästä massasta ja puusta, ja pienhiukkaspäästöistä. Siihen liittyy vakavia haittoja. Kukaan ei ole kuitenkaan maininnut tässä biokaasua, sitä miten sitä voitaisiin käyttää. Se on sellainen prosessi, jota tietyt laitokset Euroopassa jo hyödyntävät. Sekin olisi sellainen lähde, josta energiaa voitaisiin saada. Kaiken tämän päätteeksi pitää puhua myös kiertotaloudesta. Olisi ehkä hyvä integroida myös kiertotalous tähän lausuntoluonnokseen. Kiitos. Kiitoksia, Rova Dulai. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En toista sitä, mitä kollegani François totesi. Se oli osa minunkin asioistani, mutta minä haluaisin kiinnittää huomiota bio, kaasubiomassaan. Ja kuten hän juuri totesikin, on erittäin tärkeä osa myös monilla tiloilla Euroopassa. Haluaisin kuitenkin esittää varoituksen sanan, kun puhutaan metanikaasusta ja myös hierarkin, hierarkiamerkityksestä jätteissä – silloin kun kyse kasvavaisesta biomassasta. Siinä on syytä olla hyvin varovainen, kun jätteiden hierarkia laaditaan. Thank you. Kiitoksia kovasti. Sitten pyydämme komissiota lausumaan oman mielipiteensä. No opinion from the... Ei mitään mielipidettä komissiolla. Vai kyllä? Good morning or good. Huomenta. Kiitos näistä kommenteista. En usko, että tässä on mitään ristiriitaa sen kanssa, mitä parlamentin jäsenet ovat puheenvuoroissaan sanoneet tässä keskustelussa. Olemme lukeneet myös tarkkaan tämän lausunton luonnoksen. Lyhyesti reagoisin keskeisimpiin kuulemimme seikkoihin. Täysin tunnustamme sen, että lämmitys ja viilennys on hyvin moninainen ala, joten emme etsi mitään ihmelääkettä, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Komissiossa periaatteessa kiinnitettiin huomio suuriin aloihin, joilla olisi toiminnan tarvetta ja voisimmekin toimia. Ja sitten konkreettiset toimet ovat kovasti riippuvaisia siitä, mitä päätetään yksittäisissä jäsenvaltioissa, minkälainen ilmasto siellä on, minkälainen rakennuskanta ja niin edelleen. Yksi ala, joka vaatisi poliittisia toimia, on se, että rakennukset saataisiin paljon energiaa tehokkaammiksi niin, ettei tuhlattaisi energiaa niin kuin tänä päivänä, joten rakennusten uudistaminen, korjaaminen on hyvin tärkeää. On selvää, että julkisia varoja ja yksityisiä varoja on näihin remontikohteisiin saatava, jotta kotitaloudet julkiset tahot ja yrityksetkin saadaan tähän suurteen, suureen hankkeeseen mukaan. Me teemme aloitteen älykkään rahoituksen osalta juuri näiden rakennusten uudistamisessa. Rakennuskannan korjaaminen, remontoiminen olisi siis tärkeä hanke uutta teknologiaa käyttämällä myös energiatehokkuus todella olisi tässä keskeinen seikka. Olemme siitä samaa mieltä. Lisäksi tunnustamme sen, että tässä on yhteys myös siihen, miten paljon kotitalouksissa käytetään varoja lämmitykseen. Energiatehokkuus tässä mielessä on yksi parhaista tavoista puuttua myöskin energiaköyhyyteen. Ja sitten jätteet ja jätteen poltto. Tämä on toinen suuri ala, jolla ehdotamme aktiivisempaa toimintaa. Jätteen, lämmön, jämmön lämmön ja kylmän käyttö. Kyse ei ole sinänsä jätteen poltosta – jätteen poltto silloin, kun jäljelle jää jätettä, jota ei voida kierrättää tai muuten uudelleen käyttää, niin jätteen poltto voi olla kaupungeissa energiantuotannon tehokas keino. Kuitenkin sanoisimme, että tässä voisi olla mahdollisuus tämän hukkalämmön kierrättämiseen teollisuuslaitoksista, ehkä maataloudesta myös. Emme oikein tiedä, mikä taloudellinen potentiaali on tällä hetkellä. Potentiaali on varmasti paljon ja nyt pitäisi tutkia, mitä mahdollisuuksia on. Olisiko hyödyllistä siis käyttää näitä? Tästä olisi etua teollisuudelle, koska energiaa käytettäisiin silloin tehokkaammin ja säästettäisiin primaria energiaa. Eikä tämä tarkoita sitä, että lähdetään tuottamaan lisää jätettä tai jäädään käyttämään fossiilisia polttoaineita. Teollisuuden aloilla on aina energian tarvetta, jota ei pitkäänkään aikaan voida korvata uusiutuvilla energialähteillä. Maataloustuotannossa samoin. Joten siellä jää aina vähän lämpöä, jota voitaisiin käyttää hyödyksi. Tämä on tämä periaate, mutta tämä on ala, jota pitää tutkia edelleen. Joo, kestävyys. Me tutkimme näitä kriteereitä tällä hetkellä komissiossa ja katsomme, miten pitkälti biomassaa voidaan käyttää. Tunnustaen se, että puun pienpoltto, takat ja niin edelleen voivat olla erityisesti kaupungeissa – terveysriski. Komissio tutkii tätä alaa ja ottaa huomioon kommenttinne. So agree and uh, the commission communication. Me taidamme olla myös samaa mieltä ja komission tiedonannosta tämä selkeästi nähtiin, että meillä on valtava tehtävä siinä, että saadaan lisättyä tietoisuutta kautta koko yhteiskunnassa kansalaiset, vuokralaiset, asunnon omistajat, koko talouselämä, teollisuus. Meidän on todella ponnisteltava enemmän, jotta tietoa saadaan jaettua uudesta teknologiasta ja niistä mahdollisuuksista ja hyödystä, joita on olemassa. Ja me toteutamme toimia tässä mielessä. Kaukolämmöstä. Olemme tunnustaneet tämän tason ja kaupunkikysymyksen tässä sellaisiksi kysymyksiksi, joita pitäisi tutkia vielä tarkemmin. Ehkä mies, myös kun uudistetaan direktiiviä, joka koskee rakennusten energiamerkintöjä. kaukolämmössä uusi teknologia luo valtavia mahdollisuuksia energian säästämiseksi ja myöskin uusiutuvien energialähteiden käyttöön, koska uusiutuva energia ei ole aina teknisesti mahdollista tuoda yksittäisiin rakennuksiin. Siksi pitäisi kaukolämpöä katsoa uudestaan ja sitä, miten kaukolämpö voisi olla hyödyllisempi väline, kun uudistetaan lämmitystä ja viljelystä Euroopan unionissa. Toivon, että olen vastannut kaikkiin keskeisimpiin kysymyksiin. Me kuuntelimme todella tarkkaan teidän kantojanne. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä valmistelija. Lyhyesti keskustelun lopuksi. Kiitoksia. Commission also raised the question about and district heating. And... Kiitoksia. mukava oli kuulla komission terveisiä tästä asiasta liittyen erityisesti näihin rakennusten energiamerkintöihin. Siellähän nyt syrjitään kaukolämpöä. Kaukolämmön täyttä potentiaalia ei ole ehkä vielä ymmärretty. Kiitoksia monista hyvistä kommenteista. Biomassasta on käytävä ilmeisesti keskustelua. Se ei ole mikään uusi juttu. Asia on aika monimutkainen. Itse edustan maata, jossa julkista rahaa ja kampanjoja kohdistetaan siihen, että ei, ei, ei annettaisi metsän vallata koko maata, eli, eli biomassan vallata koko maata. Pyritään pitämään maata vapaana. Se on vähän, vähän erilainen ongelma kuin monissa muissa maissa, mutta erityisesti kun puhutaan biomassasta ja puusta, niin pitää muistaa, että biomassa voi edustaa jopa kahta kolmannesta uusiutuvista energianlähteistä. Meillä on tavoitteita, joiden saavuttamisessa biomassa on avainasemassa, se pitää muistaa. No kun ajatellaan biomassaa ja jätteitä, niin haluaisin, että ajattelette tarkistuksia laatiessanne sitä, että tähän prosessiin ei voi lähteä niin, että taistelee sitä vastaan, että jätteestä tehtäisiin energiaa tai taistelisi biomassaa vastaan, koska silloinhan ikään kuin puolustaa näitä fossiilisia lähteitä, joita nyt käytetään. Totta kai on olemassa haasteita liittyen biomassaan ja jätteestä saatavan energiaan, mutta kaasuun, öljyyn, hiileen liittyy vielä suurempia haasteita. Ne ovat niitä kaikkein suurimpia haasteita. Eli tehdään kyllä tiukkoja sääntöjä, mutta ei niin tiukkoja, että jätteistä ei voi tehdä energiaa tai että puuta ei voi käyttää tai että niistä ei tulisi kilpailukykyisiä. Miettikää tätä, kun teette tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia sitten aikataulusta vielä muistutus tarkistuksen jättämiselle vain englanniksi. 26. toukokuuta, äänestys Envissä 21. kesäkuuta, Itressä puolestaan 12. heinäkuuta ja täysistunnossa syyskuussa. Näin voidaan päätä tämän kohdan käsittely. Mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Keskustelu komission edustajien kanssa ja te lainsäädännön täytäntöönpanosta, puitedirektiivistä ja pakkausdirektiivistä, kuten tiedätte. Koordinaattorit päättivät, että me säännöllisemmin keskustelisimme eri täytäntöpanon kysymyksistä meidän valiokunnan kokouksessamme. Tämä on nyt ensimmäinen istunto, jossa keskitytään jätelainsäädännön täytäntöönpanoon, ensinnäkin puitedirektiiviin ja pakkausdirektiiviin. Kollegat ovat tehneet 23 kysymystä keskittyen joihinkin täytäntöpano haasteisiin ja toimenpiteisiin, erilliskeräykseen, tavoitteiden laskentaan, sivutuotteisiin ja kriteereihin, ennaltaehkäisyyn, tuotevastuuseen ja erilaiset jätevirrat ja operaatiot myös. Minä esittäisin, kun nämä on nyt ryhmitelty, että komissio vastaisi kuhunkin kysymysryhmään kymmenisen minuuttia kahdessa ensimmäisessä ryhmässä ja sitten sen perään kuullaan kysymysten laatioita mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Ensinnä kun täytäntöpano haasteet ja toimenpiteet Kysymykset 1-6. Niihin ryhmänä vastaus. Ja sitten sen jälkeen jatkokysymykset kollegoilta. Komissio, edustaja Aurel Chopanu Dordea ja Kestutissa Taukas. Olkaapa hyvät. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja kutsusta. Muutama alustava kommentti ensin ja sitten kollega Kestutti saa jatkaa. Muutama alustava kommentti siis. Jotta täytäntöönpano jätehuolto velvoitteissa nähtäisiin oikeassa yhteydessä. Ajatellen tätä valiokuntaa ja myös meidän pääsastuamme. Kuten tiedätte, komissiolla on ainutlaatuinen tärkeä tehtävä siinä, että katsotaan kuinka paljon ja hyvin lainsäädäntöä täytäntöpaneena sovelletaan yhtä lailla. Euroopan unionin säännöt ovat keskeinen osa myös kansallista oikeusjärjestystä ja viranomaiset ja tuomiolaitokset joutuvat noudattamaan sääntöjä, mutta komissiolla on kuitenkin valtuudet myös valvoa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissaan. Sanoisinkin, että ihan noin strategisesti katsoen komissio puuttuu täytäntöönpanon kysymyksiin, mukaan lukee myös jätehuoltolainsäädäntö. Kolmella kolmessa osassa ensinnäkin, että noudatetaan vaatimuksia, tehdään yhteistyötä täytäntöönpanon toteuttamiseksi, että annetaan rahoitustukea vaatimusten mukaisuuden takaamiseksi. Ja sitten kolmas linja olisi puolestaan täytäntöön pano tiukemmin, jolloin yhteistyö lähestymistapa ei toimi. Mitä tulee vaatimusten mukaisuuteen, niin komissio, kun se on niin monta vuotta tehnyt työtä tämän parissa mukaan myös jätehuolta, on aika selkeä käsitys siitä, mitä syitä on täytäntöönpanon puutteiden taustalla. Usein on kyse poliittisesta tahdosta, joskus puolestaan rahoituksen puutteista, tai sitten se, että jäsenvaltiossa on monimutkaiset järjestelyt, kun ympäristösääntöjä sovelletaan. Me uskomme kuitenkin, että kun tämä komissio on nyt vallassa – täytäntöönpano on nyt paljon terävämpi profiililtaan. Ympäristöpääosastolla me uskomme, että pitäisi mennä yli ja ohi teknisen vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa, vaikka se tarpeen onkin. Meidän pitäisi myös kiinnittää poliittista huomiota kaikkein tärkeimpiin haasteisiin myös jätehuollossa. Meidän pitäisi jotenkin valistaa kansalaisiakin näistä haasteista – tarjoaa vähän laajempaa kuvaa, että sekä ministerit että kansalaiset, siis poliitikot, täällä parlamentissakin, mutta myös neuvostossa, ymmärtäisivät, mitä nämä asiat oikein ovat. Siksi voitaisiin nostaa täytäntöönpanon poliittista profiilia, hyväksyä tämä kun loppuun mennessä vielä – tiedonanto, jossa hahmoteltaisiin puitteet union komission uusille aloitteille liittyen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja tulette näkemään, että tiedonannon pohjalta komissio hyväksyy myös maakohtaiset kertomukset koskien kaikkia 28 jäsenvaltiota. Siinä ei puututa pelkästään jätehuoltoon, vaan kaikkiin tärkeimpiin päätöksenteon lohkoihin ympäristöalalla. Miten jäsenvaltiot ovat selviytyneet siis velvoitteistaan näissä päätöksentekokysymyksissä? Jätehuolto ja kiertotalous ovat hyvin tärkeässä osassa tässä. Siksi me haluaisimmekin esittää kiitoksemme siitä, että valiokunta jatkuvasti osoittanut mielenkiintoa täytäntöönpanoa kohtaan. Toinen linja, jolla komissio toimii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, liittyy rahoituksen antamiseen, jotta selviydytään jätehuollon velvoitteista täytäntöönpanossa. Ennen kuin mennään tässä yksityiskohtiin siinä, kuinka paljon eri rahoja on käytössä sekä viime että nykykaudella, niin sanoisin nyt heti ensikättelyssä, että pitäisi tehdä selväksi, että mitä varoja jäsenvaltio tarjotaan EUn talousarviosta, jotta ympäristövelvoitteesta selvitään, eivät riitä ajatellen tarpeita. Tämä koskee myös jätehuoltoa. Ajatuksena ei kuitenkaan ole, että ympäristövaatimusten täyttäminen kokonaan rahoitettaisiin EUn talousarviosta, vaan jäsenvaltioiden ja alueidenkin täytyy osoittaa varoja siihen, sitoutua siihen. Myös niin, että pyritään kohentamaan jätehuollon infraa. Sanoisinkin, että nykyaikana kunnollinen jätehuolto on keskeinen osa sitä, miten nykyyhteiskuntamme ja yhteisömme toimivat. Ei voida ajatella, että pelkästään pääkaupungeissa olisi kunnon jätehuoltoedellytykset, vaan kautta unionin kaikkialla. Eli tämä on ennakkoedellytys myös jäsenvaltioille. No mitä sitten vaikuttava tukea on tarjottu aikaisemmin viime kaudella 2010-2013? 5,6 miljardia euroa tarjottiin kohesiopolitiikassa jätehuoltoa varten. Moni jäsenvaltio sai tätä tukea ja, ja suljettiin paljon esimerkiksi kaatopaikkoja, jos eivät täyttäneet standardia, niin erilliskeräyskin on huomioitu ajatellen erilaisia jätteitä. Lisättiin myös valmiuksia. Kierrätyksen aste nousi 18 jäsenvaltioista silloin, kun kohesiopolitiikan varoja osoitettiin jätehuoltoon. Joissakin uudemmissa jäsenvaltioissa tämä kasvu oli jopa yli 10 prosenttia Bulgariassa, Sloveniassa ja Puolassa. Nykyohjelmointikaudella 2020 asti rahoitustuki on vähän pienempi, ei mitään kauhean paljon pienempi, 5,5 miljardia euroa on EUn varat jätehuollossa. Kaksi vipuvaikutusta käytetään ensinnäkin jäsenvaltiolla täytyy ennakoida täyttää, kun ennen kuin saavat mitään tukea. Ne on määritelty myös parannut asetuksessa. Komissio on käyttänyt ja on käyttävä niitä jatkossakin, jotta voidaan kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan jätehuoltovelvoitteita. Muistuttaisin tässä, että ennakkoehdot varojen saamiseksi on tämän vuoden loppuun mennessä täytettävää. 2017 on vaikea vuosi, koska meidän täytyy arvioida, mitkä jäsenvaltiot ovat täyttäneet ennakkoehdot ja mitkä eivät. Toinen komission väline on se, että jäsenvaltiot ennettomat hankkeet uutta varten joutuvat jätehierarkiaa noudattamaan. Ja siinä pannaan etusia toimille jätehierarkian ylätasoilla – Komissio on tässä tiukkana uusien jätteiden käsittelylaitosten rahoittamiseksi ja kollegani varmasti kertoo enemmän tästä tärkeästä näkökohdasta. Vielä haluaisin tuoda esille myös sen, että suurimmat summat rakennerahoista tehuollon alalla nykykaudella menivät Puolalle Kroatialle, Slovakialle ja Unkarille. Meillä ei vielä tässä vaiheessa ohjelmointikautta ole kaikkia tietoja jäsenvaltioista, mitkä ovat suunnitelmien mukaan käyttäneet varoja hyväksytyissä ohjelmissa, mutta tätä kyllä tulee komissioon ensimmäinen kesäkuusta lukien tänä vuonna loppuvuoteen mennessä. Me varmasti jo pystymme antamaan enemmän tietoa parlamentin arvon jäsenille, jos haluavat tietää enemmän tästä. Kolmas linja, jonka sitten puheenvuoron lopuksi, on kuten mainitsinkin jo täytäntöönpanon takaaminen Noin pähkinänkuoressa toteasin, että meidän pääosastomme hoitaa parikymmentä prosenttia näistä varoista, eli aika paljon. Tässä salkussa viidennes liittyy jätehuoltosääntöjen täytäntöönpanon takaamiseen. Tämä osoittaa hyvin oikeastaan, minkä merkityksen annamme jätehuoltosääntöjen sääntöjen noudattamisen takaamiselle. Ympäristöpääosastolla siis. Täällä on esitetty kysymys myös siitä, onko henkilöstövoimavaroja tällä saralla riittävästi. Olemme kiitollisia arvon parlamentin jäsenille tästä kysymyksestä. Me voimme vastata seuraavalla tavalla. 28 jäsenvaltion tasolla, ja kun on kyse hyvin haastavasta ympäristölainsäädännöstä, henkilöstön voimavarat täytäntöönpanon ja pakkotäytäntöönpanon ovat vähän niin kuin EU-talousarvio, kun jätehuoltovelvoitteita täydetään. Ei koskaan ole riittävästi väkeä, jotta voidaan huomioida kaikki haasteet. Mutta haluaisin kuitenkin, että parlamentin arvon jäseni kiinnittävät huomiota siihen, että täytäntöönpano, jopa pakkotäytäntöönpanokaan, kuulu pelkästään komission reviirille yksinomaisesti, kuten totesin aivan aluksi. Me jaamme tämän toimivallan jäsenvaltioiden kanssa. Ja jotta voidaan taata täytäntöpano ja pakkotäytäntöpano, niin me uskomme, että me olemme aika hyvin järjestelleet tämän niin, että saadaan aikaan vaikutusta. Kiitoksia kovasti. Thank you, Chair. Also, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tämän tapaamisen järjestämisestä. Lähden liikkeelle siihen, miten Krobanu päätti puheenvuoronsa. Usein on sellainen tunne, että uusi lainsäädäntö on hankalaa. Me puhumme nyt lähinnä direktiiveistä – Siksi on merkittävä velvollisuus jäsenvaltioilla siirtää direktiivien lainsäädäntöön ja täytäntöönpanna niitä. Lainsäädäntö jätteiden osalta on hyvin kevyttä. Jätepuitedirektiivissä päävälineessä on vain perusperiaatteet. Joissain tapauksissa on ehkä epäselvyyttä siitä, miten tiettyjä määräyksiä tulkitaan, mutta ei se ole koskaan este ollut kunnolliselle täytäntöönpanolle. Meidän arviomme mukaan kunnollisen jätepolitiikan täytäntöönpano on haasteellista useista syistä. Poliittinen tahto, poliittiset päätökset ja pitkän aikavälin visiot haittavat ja sitten hankala infrastruktuuri, sitä pitäisi selvittää etukäteen ja sitten taloudellisten välineiden puut, jotta voitaisiin viitata jätehierarkiaan. Ja sitten on niin monia tekijöitä, toimijoita, jotka joskus jopa muuttavat toimintansa tai lopettavat sen. Ja sitten tekniset mahdollisuudet huolehtia täytäntöönpanosta. Joissain jäsenvaltioissa on ollut ongelmia 2020 tavoitteiden osalta, mutta olen optimistinen, koska jäsenvaltioilla on vielä 4-5 vuotta aikaa ja edistystä tapahtuu jo. Mitä komissio tekee auttaakseen jäsenvaltioita? Me tiedämme kokemuksesta, että muodolliset rikkomusmenettelyt eivät ole riittäviä, jotta päästäisiin eroon rakenteellisten ongelmien purkamiseen. Kun rikkomusmenettelyyn lähdetään yleensä silloin, kun ongelma on jo päässyt syntymään. Me haluamme mieluummin tukea jäsenvaltioita teknisen avun muodossa ja sitä kautta, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja myös taloudellisten kannustimien tukien kautta, kuten tässä selvitettiin myös erilaisten raitusvälineiden kautta. Me voimme aina käyttää myös tuota keppiä eli rikkomusmenettelyä, jos on tarpeen. Meidän välineitämme on monenlaisia. Yksi väline on edistää noudattamista, arvioidaan täytäntöönpanon vaihetta, arvioidaan esimerkiksi sitä, minkälainen suunnitelma on, miten erilliskeräys toteutuu esimerkiksi pääkaupungeissa. Me olemme tutkineet järjestelmiä useissa jäsenvaltioissa ja toinen on varhaisen varoituksen raportit, joita esitetään yhdessä ympäristöviraston kanssa. Siinä arvioidaan täytäntöönpanon taso jokaisessa jäsenvaltiossa ja se, miten hyvin on edistytty kohti tavoitetta. Seuraava kertomus, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot, saadaan jo ensi vuonna. Kolmanneksi parhaiden käytäntöjen vertaileminen, vaihtaminen, eli foorumeiden järjestäminen, tapahtumien järjestäminen ja sitten kansallisen lainsäädännön vastaavuuden tutkiminen ja sitten rikkomusmenettelyt. Rahoitusavun osalta tarkkaan pyrimme tukemaan niitä hankkeita, jotka auttavat jätehierarkiaan pääsyä jäsenvaltioissa ja ajattelemme erityisesti erilliskeräystä ja infrastruktuuria – Kuten kiertotalouspaketissa esitettiin, komissiolla on hyvin restriktiivinen kanta, mitä tulee uusiin laitoksiin, joissa jäljelle jäävä sekä jäte oletaan. Lisää tukitoimia jäsenvaltioiden ja toimijoiden tukemiseen Horisontti 2020 Euroopan investointipankki, esirahasto ja toimintaohjelmassa on myös toimia, joilla tuetaan innovaatioita, jotta päästäisiin kiertotalouden mallin suuntaan. Olen niin Green Deals lähestymistapa on ollut meillä inspiraation lähteenä. Tällaisia hankkeita voitaisiin toteuttaa poistamalla innovoinnin esteitä myös Horisontti 2020 ohjelman kautta. Meillä on hyviä aloitteita kautta EUn, jossa nähdään, että oikea politiikka – mahdollistaa hyvän edistymisen jäsenvaltiossa melko nopeassa aikataulussa. Slovenia voitaisiin mainita tässä esimerkkinä. Kierrätysprosentti on kasvanut 40-60 prosenttiin ainoastaan kolmessa vuodessa. Jätehierarkiassa nouseminen vaatii taloudellista tukea. Tämä on kokemus, jota on saatu ja kokemus osoittaa, että välineet ovat todella välttämättömiä, että voidaan luoda paremmat ulot päästä näihin tavoitteisiin tehokkaalla tapaa, erityisesti osana laajempaa jätehuoltostrategiaa. Tavallisin väline, joka on osoittautunut tehokkaaksi ensinnäkin progressiiviset maksut kaatopaikkamaksun ja polttaminen osalta. Usein sitten, että kielletään tietty jäte tai tällaista, että maksetaan silloin, kun heitetään jotain pois, suoraan kuluttaja tai yritykset. Ja sitten se, että tuetaan erilliskeräystä ja kierrätystä. Ja neljänneksi laajempi tuottajien vastuu, eli jätteen kerääminen annetaan tehtäväksi niille, jotka tuotteita markkinoille tuovat. Me olemme arvioineet taloudellisia välineitä ja niiden vaikutuksia ja näemme, että korkeat kaatopaikkamaksut ovat hyvä kannustin siirtyä toiselle tasolle hierarkiassa. Ja joissain valtioissa on jopa 70 prosenttia kierrätysaste ja siellä käytetään tällaisia pay as you throw maksuja. Komissiossa valmistellaan jo kertomusta 2000. 2010-2012. Se saadaan toisella vuosipuoliskolla tänä vuonna käyttöön. Mutta ehdotuksissa olemme ehdottaneet, että luovuttaisiin kolmivuotisesta raportointivelvollisuudesta, koska periaatteessa näin ei saada tarvittavaa tietoa, jotta komissiossa voisi, voitaisiin arvioida täytäntöönpanon tasoa jäsenvaltiossa. Siksi ehdotamme, että tulevaisuudessa jäsenvaltiot raportoisivat ainoastaan tilastotiedoin tavoitteista Tilastotieto ei ole aina tiedon lähde komissiossa kuitenkaan arvioida täytäntöönpanon tasoa, koska meillä on monia välineitä, kuten jo sanoin. Erityisesti varhaisen varoituksen kertomus. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Enpä tiedä, haluavatko kysymyksen esittäneet Kollegat Florence Pietikän, Demesmakker, vuonna Hjarkonati, Tuuvars, Federle, ei Demesmakker toisen kertaan lause jotain jatkokysymyksenä. Herra Florence. Ja, all die Kollegen, die mich kennen, wissen, dass ich... Niin kollegat, jotka minut tuntevat, tietävät, että jätedirektiivi on minun lempiaiheitani EU-ssa. Minulla on ongelma, kun komissiossa on vallan sympaattisia älykkeitä ihmisiä, mutta ei tuo esitetty auta meitä milliäkään eteenpäin, kun tämä sama puhe olisi voitu pitää jo kymmenen vuotta sitten. Sanotte, että kierrätys tavoitteiden osalta on vielä viisi vuotta aikaa päästä tavoitteisiin. Mutta kymmenen vuotta sitten jo tiedettiin, että viiden vuoden kuluttua on päästävä tavoitteeseen, jos luetaan kaikki tutkimukset, niin kai teiltä menee ruokahalu, kun näette, miten jäsenvaltiot tässä toimivat. En tarkoita uusia, vaan ihan vanhojakin jäsenvaltioita, omaakin maatani, joka on ollut aina jäsen. Olen kyllä ällistynyt siitä, millä innolla täällä esitätte sellaista, mikä ei milliäkään auta meitä eteenpäin. Olisi hienoa, jos voitaisiin todella – katsoa, mitä on tapahtunut. Te suhtaudutte tehtäväänne hyvin lepsusti sopimusten valvojana. niin, jo hyvä ystäväni, sanoi, että poliittista tahtoa puuttuu, kun otin tämän kysymyksen esiin, mutta silloinhan teidän pitää juuri toimia. Kysyisin, Mistä saataisiin nyt rohkeutta? Nythän on esitetty kiertotalousehdotus. Se oli ehkä hiukan myöhässä, mutta se on mielestäni ihan hyvä, mutta perustana olisi siis se, että aikaisemmat direktiivit olisi pitänyt täytäntöönpanon. Niistä on täytäntöönpantu 30-40 prosenttia, jotain vähän paremmin, jotain vähän huonommin. Olen älistynyt siitä, miten komission jäsen ja muut vastuulliset henkilöt voivat uskoa, että tässä on nyt mahtava jokeri. Ja sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, niin ajatellaan, että hyvänen aika, mitä tässä on tapahtunut. Meidän pitäisi tehdä paljon enemmän ja paljon paremmin, konkreettisemmin. Ja meidän pitäisi huolehtia siitä, että tulokset myös nähdään myös komissiossa. Vesipolitiikka, Renin vesipolitiikka. Jokin Ranskasta Saksaan, kuten tunnetaan. Jos kielissä Saksan puolella otettaisiin komission vesinäyte, ensin pitää kirjoittaa kirje Berliiniin ja kysyä, että saataisiinkohan tähän lupa. Ja Berliinissä sanotaan, että no, Ranald Valtsin osavaltion kanssa keskustellaan ja sitten kerrotaan. Ja sitten siihen mennessä, että tämä lupa on saatu, niin on kulunut puoli vuotta. Eihän tämä nyt käy päinsä. Jos tällaisella tapaa johdettaisiin jotain yritystä, se olisi jo konkurssissa. Joten pyytäisin, että ei nyt raportoida näin paljon uusia raportteja. Katsotaan niitä entisiä ensin. Esimerkiksi Saksassa ei tarvitse edes katsoa muihin maihin. Huolehditaan nyt siitä, että kotitehtävät hoidetaan. Jos minä en tehnyt läksyjä, niin koulussa en olisi selvennyt. Mutta siksi, että aina painostettiin joka viikko, isä oli painostamassa, että läksyt on tehtävä. Ja tällaista painetta tarvittaisiin paljon enemmän myös komission. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Temesmakker. Eh, dank u, voorzitter. Ik zal eh, Nederlands eh, praten. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun hollantia. Ik heb een optimistische commissie inderdaad. Eh, Minäkin kuulin optimistisen komission puheenvuorot. hän on mora- moraalinen velvollisuus, moral duty, niin kuin englanniksi sanotaan, mutta pitäisikö olla myös realisti? Tässä olisin vähän samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa, jotta todella saataisiin edistystä aikaan. Pitäisi kunnolla tajuta se, miksi erot ovat niin suuria siinä, miten täytäntöön pannaan meidän omaa lainsäädäntöämme, meidän direktiivejämme. Tässä mielessä minulta, minäkin jäin vähän jotain kaipaamaan. Neljä vuotta aikaa päästä näihin tavoitteisiin. Minusta tuntuu, että komissio kyllä todella suhtautuu hiukan yltiöoptimistisesti. Liikaa nyt jäädään tuota jätelogiikkaa pohtimaan. Jätteestä puhutaan, mutta tästä ajattelusta pitäisi päästä eroon, kun oikeastaan on kyse meidän resursseistamme. Kyse on oikeastaan myös kilpailukyvystämme. Meidän pitäisi pohtia sitä, voimmeko sallia sitä, että näin paljon – meidän resurssejamme tuhlataan. Niinhän käy tällä hetkellä vielä. Meidän pitäisi voida ymmärtää, mistä nämä eroavaisuudet lähtevät liikkeelle. Minulla on sellainen käsitys, että ennen kaikkea on kyse poliittisen tahdon puutteesta. Nyt ei ole tahtoa eikä vastuullista toimintaa, ei jäsenvaltioissa eikä alueilla – käyttää tarvittavia taloudellisia lainsäädäntövälineitä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tulen Flanderin alueelta. Ja voin kai sanoa, että olemme ihan etunenässä ja toimimme oikein hyvin esimerkiksi erilliskeräyksen osalta ja kierrätyksen myös. aivan askel on toimittu ja tähän on tarvittu poliittista rohkeutta, mutta päätöksiä on tehty vuosikymmenten ajan. Mutta olemme päätyneet kuitenkaan, kuitenkin tilanteeseen, josta voimme olla nyt ylpeitä. Siksi olen sitä mieltä, että meidän on myös osoitettava muiden jäsenvaltioiden ja alueiden suuntaan, että – eihän tässä nollasta lähdetä, vaan kuten Slovenia, Sloveniahan oli todella hyvä esimerkki, että koska asiantuntemusta on niin paljon, osaamista on jo niin paljon joillain Euroopan alueilla, niin pitäisi olla mahdollista tehdä näitä suuria loikkauksia eteenpäin nopeasti, mutta siksi on tapahduttava enemmän. Rahoitusvälineet ovat ihan hyviä, mutta eivät ne koskaan yksin riitä – nämä kannustimet eivät riitä, vaan olemme riippuvaisia siitä, löytyykö riittävästi poliittista tahtoa, jotta todella puututaan niihin asioihin, joihin on nyt puututtava. Meidän on huolehdittava siitä, että meidän resurssejamme, raaka-aineitamme voidaan edelleen Euroopassa käyttää, että olemme vähemmän riippuvaisia ja että voimme huolehtia samalla kilpailukyvystämme ja parantaakin sitä. Kyse on elinoloistamme, mutta taloudesta varmasti myös, samoin kuin kilpailukyvystä. Kiitos. Thank you very much. Miss... Kiitoksia kovasti. Edustaja Bonafé. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen minäkin huolestunut, kuten kysymysten esittäjätkin. Näin voin puhua vähän lyhyemmin. Totta kai on ilmeistä, että tässä meillä on nyt uusi lainsäädäntöehdotus, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla myös uusiin kierrätystavoitteisiin tai muihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Toisin sanoen selvää on, että jo nykyisten sääntöjen aikanakin olemme aika paljon jälkijunassa ajatellen 2020 tavoitteita. Siksi minä uskon, että paljon on tehtävää. Minä olen toiveikas kuitenkin sikäli, että kyllä tämä puolelta voidaan jotain tehdä varsinkin ajatellen poliittista tahtoa. Ei riitä, että pannaan sakkoja, vaan täytyy miettiä perimmäisiä syitä näiden isojen erojen taustalla. Mutta tämä periaate olkoon kuitenkin se, että vakavassa mielessä viedään eteenpäin, tarvitaan poliittista tahtoa ja niin, että todella tosissaan jotain tehdään. Jos ajatellaan uutta mekanismia, eli ennaltavaroituksjärjestelmää komission uudessa erotuksessa, niin se osoittaa myös tahtoa käyttää tätä vakavassa mielessä, kuten myös rahoitusalallakin. Siksi minäkin voi vain olla samaa mieltä tämän toivekuuden kanssa, jota komission puolella on nähty, mutta toistan kuitenkin tarvitaan halukkuutta käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä. Grazie. Kiitos. Herra Turvalts. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös komission edustajille. Minä haluaisin selvennystä kahteen asiaan. Ensinnäkin se, että tässä halutaan mennä kohti vahvempaa profiilia. Haluaisin kuulla, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mikä tämä vahvempi profiili oikein on. Sitten puhuitte myös siitä, että ollaan erittäin tiukkoja tämän jätehierarkian suhteen. Me olemme ymmärtäneet jätehierarkian puitekehykseksi, sellaiseksi kehykseksi, joka muuttuu sitä mukaan, kun teknologia muuttuu. Te sanoitte, että te olette sen suhteen hyvin ankaria. Sehän voi viedä tätä asiaa nyt vähän toiseen suuntaan. Eli niin, että jätehierarkia olisi jokin kiveen hakattu asia, jota ei voi muuttaa. Thank you very much. I don't know if... Kiitoksia kovasti. En tiedä, onko jotain muita puheenvuoropyyntöjä. Ei. Ja sitten palataan komission pakeille ja kuullaan vastauksia. Thank you. And, uh, well, starting... Kiitoksia. Aloitan tuosta Karl-Heinz Florensin puheenvuorosta. Voinemme sanoa rehellisesti sen, että tilanne ei ole mitenkään ruusuinen, mutta ei se, ei se hirvittävän synkkäkään ole. Jos katsoo tätä kehitystä, jota on tapahtunut tilastojen puolesta sitä, mitä on raportoitu Eurostatille, niin kehitystä on näkyvissä. Kuten sanoinkin, Slovenia on tästä kehityksestä hyvä esimerkki. Se ei ole ainoa hyvä esimerkki, mutta se on todella erinomainen esimerkki siitä, miten nopeasti voi tässä asiassa päästä eteenpäin, jos poliittiset linjaukset ovat oikeanlaisia. On yhtä lailla totta, että jotkut jäsenvaltiot laahaavat tässä perässä, ja se vauhti, jolla niiden pitäisi päästä 2020 tavoitteisiin, ei nyt ei nyt riitä. Lainsäädännössä on porsaareikiä tai tahallista hämäryyttä niin, että jäsenvaltiot voivat päästä kierrätystavoitteisiin neljällä eri tavalla. Tiedämme, että jos käyttävät vain yhtä tapaa, niin silloin lainsäädännön kirjain ei, ei täyty, mutta näillä neljällä täyttyy. Siksi ei jos keskitytään vain yhteen menetelmään, silloin voidaan vertailla ja nähdä, mikä todellinen tilanne on. Tekin tiedätte sen, että osa siitä jätteestä, joka ilmoitetaan kierrätetyksi, ei, sitä ei todellisuudessa, todellisuudessa kierrätetä. Se viedään kaatopaikalle tai poltetaan. Me tarvitsemme siis kunnollisen raportointijärjestelmän, jolla varmistetaan, että se jäte, jota poltetaan tai viedään kaatopaikalle, sitä ei lasketa missään olosuhteissa kierrätetyksi jätteeksi. Tätä me olemme nyt tässä uudelleen tarkastelussa ehdottaneet. Me tiedostamme kyllä nämä puutteet ja haluamme korjata nämä asiat teidän avullanne. Minusta me olemme edelleen ihan hyvin hyvällä tiellä kohti 2020 tavoitteita, mutta meillä on muutamia jäsenvaltioita, jotka eivät, eivät ole tässä mukana. Niiden kohdalla pitää tarkastella todella huolellisesti sitä, mitä käytännössä tapahtuu. Ja se tapahtuu ensi vuoden varhaisen varoituksen raportin muodossa. Siellä nostetaan esiin ne tavoitteet, joiden toteutuminen ei näytä todennäköiseltä ja joissa vaaditaan toimia. Eli ei meillä mitenkään liian ruusuista kuvaa tästä tilanteesta ole, mutta emme näe sitä ihan synkkänä kuitenkaan. Voin olla yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Demesmaker sanoi, siitä, että pitää päästä vielä jätteen tuolle puolen ja että siinä on kyse poliittisesta tahdosta, sen puutteesta – sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Ja olen samaa mieltä, että Flanderi on tästä todella hyvä esimerkki. Jos koko Eurooppa toimisi tässä kuin Flanderi, niin meillä olisi jo kiertotalous pystyssä. Ja siihenhän tässä nyt haluttaisiin päästä. Olette myös oikeassa siinä, että ei kannata aloittaa nollasta ja tehdä niitä virheitä, jotka on jo muualla kertaalleen tehty. Maat voisivat ottaa oppia nyt toistensa virheistä ja toimia suoraan oikealla tavalla. Ja siihen me tässä pyrimme. Me haluaisimme varmistaa, että julkiset investoinnit ja rakennerahastoraha menee suoraan näihin oikeisiin ratkaisuihin. Sitä tarkoitamme tällä ankaruudella ja, ja tiukoilla säännöillä jäsenvaltioita kohtaan. Toivottavasti teidän avullanne voimme levittää myös tietoa näistä parhaista käytännöistä. Ymmärrämme kyllä myös sen, että Monet näistä vaikeuksista liittyvät kuntatasoon. Siellä ne todelliset vaikeudet ovat. Ne liittyvät kunnanjohtajiin, kaupunginjohtajiin. Ja siitä syystä alueiden komitea voitaisiin ottaa tässä liittolaiseksi. Heidän tulisi myös levittää tätä tietoa. Minusta paras, parasta olisi se, että otettaisiin näiden heikompien alueiden johtajia ja vietäisiin heidät sinne paremmin pärjääville alueille ja voisivat siellä sitten omin silmin nähdä, että, että miten kannattaisi toimia. Tätä voisi ehkä rahoittaa myös rakennerahastovaroin. Ja näin voitaisiin myös painostaa sitten kansallisia alue- ja paikallistason poliitikkoja. Tuo olisi minusta ihan toteutettavissa. Kiertotalous, toimintasuunnitelma on se tapa, jolla voidaan katsoa koko asiaa laajemmasta näkökulmasta. Kyse ei ole ainoastaan jäteasioista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten voimme kuulla vastaukset toiseen ryhmään kysymyksiä. Eli komissio voisi nyt aluksi vastata kysymyksiin liittyen erilliskeräykseen. Sitten eli numerot 7-12. Ja sen jälkeen jatkokysymykset. Thank you, Chair. Uh, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Olen kauhean iloinen, että nämä tulevat myös kysymyksinä, koska erilliskeräys on niin tärkeä osa, kiinteä osa kiertotalous, kun puhdasta materiaalia kierrätetään. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että korkea kierrätysaste ja erilliskäyttö ovat kiinteässä suhteessa ja varsin mitä järjestelmää käytetään tässä. Kun erilliskäyttö on normaali käytäntö jossain maassa, niin siellä on enemmän myös kierrätystä. Siinä on ihan selvä yhteys olemassa. Puitedirektiivi on selkeä sana, niin se täytyy taata paperin, lasin, muovien erilliskäyttö 2015 mennessä, eli siis viime vuoteen mennessä. Mutta velvoite ei ole ehdoton erilliskeräys täytyy toteuttaa sillä, kun se on teknisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti hyödyllistä kannattavaa, jotta voidaan standardit taata myös eri aloilla. Tässä se ehto. Mutta toteutettavuus, lauseke täytyy tulkita suppeasti kun ajatellaan direktiivin tavoitteita. Jotta määräykset olisivat hyödyllisiä, ne täytyy ymmärtää direktiivin kokonaisuuden kannalta, niin että voidaan taata ympäristölle ja kansanterveydelle hyvä suojelu ja myös resurssitehokkuus. Tätä, tätä periaatetta voidaan käyttää vain poikkeusoloissa, jos on kyse kaukaisista saarista tai haja-asutusalueista tai vastaavista oloista tapauskohtaisesti. Eli tätä täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Siksi komissio esittikin, että sama periaatetta noudatetaan velvoitteeseen biomassaa kerätä, biojätettä kerätä erillisesti suhteellisuusperiaatteen pohjalta. Erillisis keräys ei ole itse tarkoituksellista ja se voidaan perustella vain, jos saadaan parempaa tuottoa. Tässäkin täytyy tavoitteisten näkökulmasta tämä ymmärtää. Mutta jos ajatellaan biojätteiden erilliskeräystä, niin tavoitteiden saavuttaminen on hyvin vaikeaa tietysti. Te esititte hyviä kysymyksiä myös täytäntöönpanon tilasta tämän velvoitteen kohdalla. Velvoitehan tuli voimaan vai vi, vasta viime vuonna, siksi komissio on seurannut usean vuoden ajan kyllä, kun on kyse vaatimuksenmukaisuusaloitteista jäsenvaltioissa ja varsinkin kohdan tämän niihin jäsenvaltioihin, jotka lahavat jäljessä jätehuollossa. Kuten tiedättekin, hiljattain tilasimme arvion, jotta voidaan yksilöidä täytäntöönpanon tilaa 22 pääkaupungissa. Selvitys osoitti valtava kirjavuutta tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa erilliskeräyksessä pääkaupungeissa ja varmasti kaikissa jäsenvaltioissa muutenkin. Erilliskeräyksestä on hyviä esimerkkejä uusistakin jäsenvaltioista. Sitten 2004 vuoden, ei varmasti ole mikään yllätys, Ljubljana on tässä edelläkävijänä. Aivan selvää on, että erilliskeräysdirektiivin nojalla on toteutettavissa käytännössäkin, kun on poliittista tahtoa löydettävissä. Eikä se niin kauhean kallistakaan ole. Silloin kun erilliskeräystä ei täytäntöpana täysimittaisesti, ja kun ajatellaan, että sekoitetaan usein erilaisia jätteitä, niin moni jäsenvaltio ei täytäntöpannut riittävästi noin yleisellä tasolla ja samoista syistä, kun ei täytäntöönpanoa muutenkaan ole jätehuollossa toteutettu riittävästi. Tämä on hiljattain voimaan tullut velvoite ja monissa jäsenvaltioissa vasta infraa rakennetaan ja moni käyttää kohesiovarojakin rahoittaakseen tätä. Monet käyttävät puolestaan saastuttaja maksaa periaatteen pohjalta tai tuottajavastuun pohjalta, mutta selvää on, että täytäntöönpanoa täytyy nopeuttaa tulevina vuosina merkittävästi. Myöhemmin tänä vuonna komissio vielä aikoo käynnistää kattavan analyysin, kuten jo mainitsinkin. Siinä analyysissä me tarkastelemme kyllä hyvin tarkkaan myös, mitä erilliskeräyksen kohdalla on käynyt. Ja kunhan meillä on riittävästi luotettavaa tietoa ja luotettava käsitys. Meidän täytyy täytäntöönpanoa vielä nopeuttaa. Esimerkiksi tällä haavaa me emme vielä tiedä, missä oloissa jäsenvaltiot ovat suunnitelleet vetoavansa tähän poikkeukseen, koska jäsenvaltiot eivät ole vielä joutuneet antamaan perusteluja niihin ta- niitä tapauksia varten, joissa erilliskirjausta ei noudateta, mutta me tuomme saavat jatkossakin teknisin ja rahallisin keinon, jotta he selviävät velvoitteista ja jos tarvitaan niin investointeja muun muassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja kollegat, haluatteko reagoida jotenkin? Nobody? Missä? Ai kuka? Ai Demesmaker. Een goede gescheiden ophaling is inderdaad. Niin hyvä erilliskeräys on todella ennaltaehto hyvälle kierrätykselle. Pari kuukautta sitten järjestin tutustumiskäynnin yhteen kierrätyskeskukseen Limburgissa, Flanderissa. Siellä selkeästi nähtiin myös tämä yritys, joka on myös ihan edelläkävijä tällä alalla näin osoitti. Ja minua kiinnostaisi nyt kysyä komissiolta, Onko niin, että määräys, jota siteerasitte itsekin, eli jäsenvaltioiden on huolehdittava edelliskeräyksestä, kun se on teknisesti, taloudellisesti ja niin edelleen sopiva. Tämä on siis ennalta ehto tässä määräyksessä ja ehkä jotkut jäsenvaltiot tai alueet käyttävät tätä ikään kuin tekosyynä tätä sinä porsaanreikänä, että ei sitä tarvitsekaan noudattaa. Onko tämä teidän käsityksenne? We, we could suspect, but we don't have... Niin on meillä epäilyksiä, mutta ei mitään todisteita. Meillä on tutkimus 28 pääkaupungista, eli joitakin vihjeitä on, mutta kuten sanoin, tämä velvoite on aika uusi. Mitään pyyntöä tällaiselle poikkeukselle ei ole esitetty. Voin vain korostaa, ja tämä on myös viesti jäsenvaltioille, että tätä poikkeusta tarkastellaan hyvin tiukasti Eli hyväksymme muun kuin erilliskeräyksen vain hyvin kaukaisilla alueilla, jossa ei ole järkeä erotella erilaisia jätteitä toisistaan, koska niitä ei päästä keräämään tarpeeksi usein. Näitä kaukaisia alueita ei kuitenkaan ole kovin paljon, tai ainakin niiltä tulee hyvin vähän jätettä, niin siksi tällainen, tällainen on mahdollista. Mutta periaatteessa Euroopassa täytyy olla neljän erityyppisen jätteen keräys järjestettynä erikseen. Totta kai jätettä voi kerätä yhdessä ja sitten erotella niitä jälkeenpäin. Eli sekoittaa vaikka muovin ja metallin ja sitten erotella ne jälkeenpäin, mutta ehkä on kannattavampaa erotella ne heti siinä, heti siinä kun niitä heitetään pois. Mutta jos vaikka paperia sekoittaa johonkin muuhun, niin silloin silloin paperijäte tuhoutuu, sitä ei voi enää hyödyntää. Jäsenvaltiot kyllä tietävät, miten erilliskeräys tulee, tulee järjestää tehokkaasti. Jos eivät tiedä, niin voivat ottaa meihin yhteyttä. Tästä tutkimuksesta erilliskeräykseen liittyen jäsenvaltioiden pääkaupungeissa on kyllä tiedotettu ja me olemme lähettäneet tietoa näistä parhaiten pärjänneistä myös muille alueille, jotta saisivat sieltä vähän inspiraatiota siitä, että miten erilliskeräys järjestetään tehokkaasti ja parlamentin jäteastioista päätellen tämä näyttää olevan niitä hyviä paikkoja. Herra Florence. Niin, minä mielelläni kommentoisin vielä vähän, miten oikeudellisesti nämä toimivat nämä sanamuodot, joita esitetään. Kyllä takana ei ole useinkaan komissio, vaan neuvosto. Neuvosto, joka toimii usein yksimielisesti, eikä siksi halua selkeitä sääntöjä, vaan haluaa tällaisia hyvin liberaaleja kohtia artikloja sinne, jotta jäsenvaltiot voivat tulkita niitä ihan miten haluavat. Joissain maissa on ihan valtavasti osaamista juuri tällä saralla. Omassa maassani myös. Eli tässä on varottava vähän jäsenvaltioiden kommentteja. Sitten teollisuus. Eihän teollisuuskaan halua hirvittävän tarkkoja sääntöjä, vaan ihan mielellään epäselviä sääntöjä. Suuret yritykset pystyvät niitä kiertämään helpommin tiukemmat säännökset olisivat parempia, mutta usein ei löydy silloin enemmistöä, ei parlamentista eikä neuvostosta. <coughs> Uh, Minä halusin vain uh, yhden jatkokysymyksen esittää tässä kohdin. Kuinka moni jäsenvaltio on käyttänyt tätä perustelua jätedirektiivissä, jotta voi kaihtaa velvoitteita erilliskeräyksessä, jos ajatellaan tiettyjä jätevirtoja. Miksi komissio ylipäätään ehdottaa tällaisen käyttöä erilliskäytössä biomassan kohdalla sen, että se voitaisiin poistaa top tykkänään? Eikö tämä kriteeri merkittävästi vie pohjaa täytäntöönpanolta erillis keräyksessä. Mr. Torvalds. Uh, just a short uh, question. Uh, ihan, ihan lyhyt kysymys liittyen erilliskeräykseen ja uusiin materiaaleihin, joita pakkausalalla näkee. Siellä käytetään enemmän komposiittimateriaaleja, joita on vaikea luokitella. Ja haluaisin tietää, että minkälaisia lähestymistapoja tähän asiaan olisi. Thank you. Kiitos. Muita kysymyksiä ei ole enää vai? Eli komissio voi ne vastata. Uh, well, uh, I, I probably can't answer to... Tuskin herra Florentsilla voi vastata. Se on enemmänkin kommentti toiselle toimielimelle. Mutta vain voin toistaa, että meidän tulkinta on tiukka Poikkeus on poikkeus, eikä mikään yleinen sääntö. Siksi voi vastata myös Rova Aukkenillekin. Oikeastaan on kyse suhteellisuudesta. Joissakin tapauksissa, jossain Pohjois-Suomessa tai jos olen saarilla, kun ei ole tarvetta erilliskeräykseen, kun ei oikein voi edes hyödyntää sitä, niin ei sitä niin kauheasti voi kerätäkään, niin se on ehkä poikkeus, mutta vain hyvin, hyvin suppeassa merkityksessä. Ei meillä ole vielä tietoja olemassa, milloin poikkeusta voitaisiin hyödyntää. Ja kuten totesinkin, täytäntöönpano tarkistuskertomuksessa me sitten katsomme tarkemmin myös sitä, mitä isänvaltiot nyt tekevät erilliskeräyksen kanssa – käyttävätkö siis tätä veruketta noudattaakseen poikkeusta silloin, kun sitä ei pitäisi käyttää. En oikeastaan ole kauhean huolissani noin etukäteen tästä poikkeuksesta, koska en usko, että mitä väärinkäytöksiä sen enemmän on olemassa, mutta oikeastaan pitäisi enemmän kiinnittää huomiota myös, miten vaikuttavaa erilliskeräys on ylipäätään normaalitilanteessa. Voi panna neljä roskista ja sanoa, että se on sitten erilliskeräystä, mutta onko se, jos ihmiset eivät sitä ymmärrä? Erilliskeräyksen täytyy olla tarjolla kansalaisille. Jäte on kerättävä ja sillä on merkitystä loppupeleissä. Eikä se, että houkutteleeko poikkeuksen käyttö jäsenvaltioita. Toistaisin nyt vielä, siihen kyllä paneudumme ja tiukasti. Ja mitä tulee komposiittimateriaaleihin, en voi siihen oikein nyt vastata, mutta en usko, että siihen tulee mitään erilaista politiikkaa. Kyse on neljästä jätevirrasta plus biojäte uudessa tarkistuksessa. Ja jos se nyt sitten kerätään erikseen, ja jos ajatellaan hävittämistäkin, eh, niin rakennusmateriaalia ja niin edelleen, niin totta kai niin siinä on tehty oli aika iso palvelus. Okei. Okay. Selvä. Voisinko nyt ehdottaa, että otetaan Aimo harppaus näiden kysymysten kanssa, jotka nekin liittyvät aika lailla eh, mietintöön, josta me keskustelemme jätteiden ennaltaehkäisyyn. Kysymykset 18 ja 19. Okei. Okay. Yes, Chair, with pleasure. Kyllä puheenjohtaja, toki mielellämme voimme siirtyä tuohon tärkeään aiheeseen, koska jätteen ennalta ehkäiseminen on todella jätehierarkian huipussa. Ja tämä on melko uusi konsepti jäsenvaltioissa, koska tämä otettiin käyttöön direktiivissä vasta vuonna 2008. Siinä vaaditaan jätteen ennaltaehkäisemistrategian hyväksyminen joulukuussa 2013 viimeistään. Useimmissa jäsenvaltiossa tällainen ohjelma on hyväksytty ja sitä noudatetaan. Rikkomusmenettely on aloitettu kahdeksan jäsenvaltiota vastaan, kun tällainen ennaltaehkäisyohjelma on jäänyt hyväksymättä. Slovakia, Kroatia, Mania ja Belgia eivät ole vielä tällaista ennaltaehkäisyohjelmaa täytäntöönpanneet. Tätä asiaa seuraa ympäristövirasto, jolla on myös keskeinen rooli siinä, että luodaan foorumi, jossa voidaan vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia tästä aiheesta. Virasto on esittänyt ja tutkinut näitä ohjelmia vuonna 2014 ja 2015 ja kaikki vastaavat näihin vaatimuksiin, mutta Ohimmat ovat melko tuoreita ja siksi tehokkuuden arvioiminen ei ole vielä mahdollista. Keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ovat osoittaneet, että tässä on lähdetty tarkkaan pohtimaan sitä, miten voidaan estää jätteen syntymistä, pyritty kattamaan eri alat ja vielä on nähtävä, miten tämä siirtyy sitten konkreettisiin toimiin ja miten tehokkaasti hallinto pystyy muuttamaan kulutustapoja. Uudessa ehdotuksessa komissio haluaa tiukentaa ennaltaehkäisymääräyksiä vielä ja velvoitteita jäsenvaltioille, jotta asetettaisiin indikaattorit, joilla valvotaan ennaltaehkäisytoimia. Ruokajätteen osalta jäsenvaltioiden on valvottava sitä ja toimien toteutumista EUn menetelmän metodologian pohjalta, jota vielä joudumme kehittelemään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. bona fe. Hauska kuulla näitä komission lausumia komission johtajalta. Mutta minäkin olen sitä mieltä, että ehkäisy on äärimmäisen tärkeä Ei pelkästään siitä syytä, että se on jätehierarkian alkupäässä, vaan se on äärimmäisen tärkeää myös, kun ajatellaan meidän näkökulmaamme. Ei se ole, että tässä pelkästään jäte huoltolainsäädäntöä uusitaan, vaan ylipäätään ajatellaan kiertotaloutta, että se ennehkäisy toimisi, niin se tarkoittaa, että etukäteen meillä on innovaatiota, tuotteita, järjestelmiä, liiketoimintamallejakin, jotta kiertotalous toimisi. Siksi minäkin ehkäisyn alalla olen sitä mieltä, että meidän pitäisi hyvin päättäväisesti toimia, luoda myös indikaattoreita, kuten on ajateltukin nuorisoehdotuksessa, mutta ne pitäisi nopeasti saada, että päästään tavoitteisiin ehkäisyssäkin. En oikein ymmärtänyt ja haluaisin vähän enemmän yksityiskohtaisia tietoja niitä toimia, joita on ajateltu neljässä jäsenvaltiossa, jotka mainitsitte ja jotka eivät ole ehkäisyohjelmia laatineet. Kiitoksia. Sitten Aukken. Thank you, Chair, for... Kiitos puheenjohtaja Hyvä, että otitte tämän asian esiin, koska sehän on hierarkian huipulla. Mutta se ei, se ei suinkaan ole komission strategian huipulla. Muovipusseista on yritetty päästä eroon jo 30 vuotta. Ja meillä on jo lakikin siihen, että näitä pieniä muovipusseja ei saa käyttää. Ja komission, komission varapuheenjohtajakin sanoi, että no ei tällaista lainsäädäntöä voi panna käytännössä täytäntöön, mutta sitten kun se kuitenkin säädettiin ja tein, niin sehän toimii ihan täydellisen hyvin. Ja Alankomaissa erityisesti se on ollut suuri, suuri menestys. Tästä voi kertoa herra Timmermansille myös. Eräs syy siihen, miksi tässä on onnistuttu, on ollut se, että tavoite on ollut hyvin määritelty ja että meillä on siihen lainsäädäntöä. Milloin saamme yhtä hyödyllisiä välineitä myös tähän, siihen, että tämä päätavoite jätehuollossa saavutettaisiin, eli että jätteen syntymistä ehkäistäisiin? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. En tiedä, onko muuta kysyttävää. No, and then. Ja sitten, Rova Pietikäinenkö? Well, um, I just would like to point out... No minä halusin vain todeta jotain ja esittää muutaman kysymyksen. Me tiedämme, mihin komissio on pyrkinyt jätelainsäädännön täytäntöpanon osalta jäsenvaltioissa. Mutta Miksi jotkut asiat ovat olleet niin pitkään auki ajatellen, mitä tilastojen kanssa jäsenvaltiossa tehdään? Olisin vain halunnut kysyä, mitä komissio aikoo tehdä. Eli lainsäädännön osalta, mi- miten suuri ongelma on määritelmät ja vastuualueet Nämä olisivat tärkeitä selvitettäviä asioita, mutta ennen kaikkea olisi tärkeää tietää, lähdetäänkö juridisin keinoin kääntymään jäsenvaltioiden puoleen, kun ei kunnolla täytäntöpano jäte lainsäädäntöä, koska hyvin hankala on siirtyä eteenpäin, jos nykylainsäädäntöä ei vielä noudateta tai täytäntöönpanna. Ja viesti EUn puolelta olisi sellainen, että tähän asiaan ei suhtauduta edes vakavasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja nyt kai komissio. Thank you. Um... Kiitos. Niin, kysymys konkreettisesta toimista jätteiden ehkäisyssä. Sen me olemme hahmotelleet 9 artiklassa ehdotuksessamme jätepuitedirektiiviksi ja siinä jäsenvaltioita edellytetään tekevän jotain konkreettista. Ensinnäkin korjattavat, kierrätettävät, resurssitehokkaat tuotteet. Me haluamme yksilöidä tuotteet, jotka ovat tärkeitä ajatella raaka-ainettakin. Kehotamme jäsenvaltioita luomaan järjestelmä, jotta voidaan uudelleen käyttää, varsinkin sähkölaitteissa, niin että tulisi vähemmän jätettä liittyen teollisuustuotantoon, mineraalien käyttöön ja mikä tärkeää, puuttua myös elintarvikejätteeseen alkutuotannossa. Menetelmänä olemme esittäneet, että jokainen jäsenvaltio loisi omat tavoitteensa jätteiden ehkäisyä varten perustuen asuvasta kohteen tapahtuvaa jätteiden tuotantoa. Jos tämä täytäntöön pannaan, niin uskoisin, että me saamme merkittävän muutoksen siinä, miten ennaltaehkäistä jätteitä ylipäätään. Sitten Sirpa Pietikäisen kysymys tai kommentti. Yritin alustuksessani sen huomioida, Just reiterate Ehkä voi vain toistaa sen sieltä, että nyt on kyse direktiivistä, joka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä asianmukaisesti ja täytäntöönpanoa. Ei sinne kauhean mutkikasta lainsäädäntöä ole, mutta ainakin antaa selvää suuntaa taipaleelle. Ja vaikka tunnustin toki, että siellä on mahdollisuuksia myös olemassa – raportoida oikeudellisesti siitä, mitä ei tapahdu. Se on se porsaanreikä, jonka haluamme nyt tukkia. Ja jäsenvaltiot voivat raportoida jostain, mitä ei voi kierrättää, niin ei se ole järkevää ja sen haluamme korjata tarkistuksessa. Ja me toivomme, että tämä piakkoin julkaistava kertomus, että tämän viikon aikana saadaan vielä Bonafeen mietintökin tässä saa tukea. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt varmasti voidaan ottaa viimeinen ryhmä kysymyksiä. Tavoitteiden laskenta. Kysymykset 13 ja 14. Can I ask to Voisiko komissio vastata kysymyksiin ensin ja Um, yes, um, the existing... Niin, tämä olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat valita neljästä eri laskentamenetelmästä, ja se, tässä se ongelma onkin, kuten olemme jo maininneet. Ja he voivat määrittää, mitä te on, miten sitä mitataan ja missä sitä mitataan tavoitteiden saavuttamista varten liittyen siihen, mitä kunnallisjätettä mitataan. Jäsenvaltiot voivat mitata koko kunnallisjätteen, vain kotitalousjätteen tai, tai näiden yhdistelmän. Eli he voivat valita, mitä mittaavat. No sitten liittyen siihen, missä jätettä mitataan, jäsenvaltiot voivat joko mitata sitä, miten tehokasta kierrätys ja lajittelu on, tai sitten itse asiassa tätä kierrätystä itsessään. Ja tässäkin jäsenvaltiot voivat itse asiassa mitata mitä, mitä tahansa joillakin. Vastaus on nolla, toisilla 30 prosenttia. Tällä järjestelmällä ollaan aika kaukana todellisesta mittaamisesta sen suhteen, että mitä itse asiassa kierrätetään – tiedon laatu ja verrattavuus on heikkoa. Ja siksi komissio ehdottaa uutta yhteistä määritelmää kunnallisjätteelle ja tarkempaa määrittelyä sille, mitä mitataan ja missä mitataan. Tämä kunnallisjätteen määritelmä tulisi OECDstä ja Eurostatista. Jäsenvaltiot ovat käyttäneet sitä jo vuosikausia, kun raportoivat kunnallisjätteestä Eurostatille vapaaehtoisesti – meillä on, on tätä tietoa. Tämä olisi kaikkein kattavin menetelmä, eli menetelmä neljä. No sitten se, että missä mitataan, me ehdotamme, että vahvistamme olemassa olevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden ei tulisi enää antaa raportoida tätä kerättyä jätettä kierrätettynä jätteenä. Niiden tulisi raportoida vain se, paljonko menee oikeasti kierrätykseen. Eli vain vain se, mitä kierrätyksestä saadaan ulos. Ja niiden pitäisi myös raportoida se, mikä on se hävikki sen välillä, paljonko jätettä kierrätetään ja mitä kierrätettyä materiaalia, kuinka paljon sitä saadaan. Me yritämme nyt määritellä EU-tasolla sen, mitä tarkoittaisi se, että mitään suurta hävikkiä ei ole. Se voisi tarkoittaa sitä, tai voisimme mitata sitä, paljonko näitä materiaaleja on kierrätetyssä aineessa. Me tiedämme, että näille neljälle kaikkein eniten kerätyimmälle mm, jätelaadulle on jo olemassa tällaiset määritelmät. Yritykset haluavat tätä tietoa, se on, se on hyvin tärkeää tietoa. Nyt jäsenvaltioiden pitäisi raportoida myös siitä, miten tiedon laadukkuus taataan. Vaikutusten arviointi, joka tukee näitä jäteehdotuksia – on huomioinut jokaisen jäsenvaltion suoriutumisen ja sen eron ja erot siinä, miten ne laskevat ja määrittelevät kunnallisjätteen. Olemme kehittäneet hyvin monimutkaisen mallinnusvälineen, joka tarkastelee jäsenvaltioita yksittäin ja ottaa huomioon sen, paljonko materiaalia menee kierrätykseen ja myös osaa soveltaa, tämä järjestelmä osaa sitten soveltaa eri laatuisten tiedonlähteiden välillä. Tässä on otettu huomioon myös nykyinen suoriutuminen jäteasioissa ja tulevat suunnitelmat. Myös jätteen kompositio, koostumus on otettu huomioon. Viranomaisia pyydetään myös verifioimaan tietyt tiedot, jotta tietoja voidaan jäsenvaltioiden välillä vertailla paremmin, erityisesti ottaen huomioon erilaiset lähtökohdat ehdotettujen tavoitteiden on myös oltava realistisia. Kiitoksia kovasti. Rova Aukken. just, uh... Ihan vaan kysymys. Tietenkin en tiedä mitä teitte, mutta onko taattu, että jäsenvaltiot noudattavat viiden prosentin tavoitetta nykylainsäädännön pohjalta ja miksi komissio mukaan uskoa, että 10 prosenttia lisäisi täytäntöönpanoa? Mitä te oikein takanotan teitte? Et jos 10 prosenttia, niin kohentaako se tätä täytäntöönpanoa? Thank you very much. Have a question? Sitten onko muuta kysyttävää? Ei. Olkaa hyvä. Täytyy tunnustaa, en tiedä mistä se 5 prosenttia on peräisin. Ei siellä säädöksessä ole mitään sanottua. Mutta nyt vaikeutena on se, että on ei-merkityksellisiä menetyksiä. Ja jäsenvaltiot tulkivat vähän eri tavalla sitä, ja jotkut vähän väärinkäyttäenkin, jotkut jopa 30 prosentin asti, ja siihen haluamme puuttua. Eli pannaan selkeä luku, realistinenkin, siihen perustuen, mitä tiedämme todellisuudesta tapahtuvan eri laittelukeskuksissa. Ja haluamme, että jäsenvaltiot sanovat sitten mikä on tämä lopullinen kierrätys. Ja 10 prosentin poikkeustapauksissa ja vain sillä ehdolla, että jäsenvaltiot ovat selittäneet oman menetelmänsä mittauksessa, jos emme ole vakuuttuneita, että mittaaminen on uskottavaa ja tiukkaa, emme voi ehkä hyväksyä sitä. Nythän se on käsite, jolla ei ole mitään numeraalisia perusteita. Ja 10 prosentin kanssa ehkä päästään aika laadukkaaseen virtaan ja siinäkin joissakin virroissa, lasissa esimerkiksi 10 prosenttia voi olla liikaa, että se on vielä puhtaampaa. Ja jos ei sitten 10 prosenttia, niin ehkä tämä jätevirta oli riittävän arvokasta. Ja sen valtiot tietävät sen, kierrättäjät ja sitten, ja sitten myös loppukäyttäjätkin tietävät sen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos ei ole mitään muuta kysyttävää, ehdottaisin, että päätämme tähän keskusteluun jätealan lainsäädännön täytäntöönpanosta liittyen jäte- ja pakkausdirektiiveihin. Kiitos komissiolle. Täällä oli vielä muitakin kysymyksiä, mutta jatketaan keskustelua. Toisessa kokouksessa voimme päättää meidän kokouksemme tähän. Vielä muistuttaisin teille, että seuraava kokous valiokunnassamme on 15.16. kesäkuuta Brysselissä. Kiitoksia kovasti. Hyvää ruokahalua.